Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, wir würden gerne mit unserer Sitzung jetzt beginnen. Hyvät kollegat, hyvät vieraat, haluaisimme aloittaa kokouksemme, siksi pyytäisin, että istutte paikoillenne ja lopetatte yksityiset keskustelunne ja myöskin eh, tärkeät neuvottelunne. Hienoa, tämähän onnistui oikein nopeasti. Nyt aloitamme kohdasta 13, joka on vuoden 2011 EUn kertomus kehitykseen vaikuttavien poliitikkojen johdonmukaisuudesta. Ja esittelijä on edustaja tai valmistelija tätä lausuntoa varten on edustaja Emer Kostello. Olkaa hyvä. Thank you, Chairperson. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kun nyt olen aika uusi tulokas parlamentissa, tämä on aivan ensimmäinen lausuntoni. Ensi kertaa valmistelijana olisi kiittää sihteeristöä heidän antamastaan avusta, omaa henkilöstöni myös heidän antamastaan avusta. 2005 hyväksyttiin ohjelmaa ja siinä annetaan osvittaa kaikille politiikalle kehitys. Maiden kohdalla täytyy ottaa kehitystavoitteet huomioon. Tämä ottaa huomioon myös sen, että kehitysyhteistyössä ei riittävästi puututa kehitysmaiden tarpeisiin. Todellakin oikeusperusta PCD on sitten vahvistettu sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan joulukuussa 2009 208 artikla SEUT lainaan tästä. Uni huomioi myös kehitysyhteistyön tavoitteet omassa politiikassa, jota sitä täyttäneenpanee, jos se vaikuttaa kehitysmaihin. Tämä lausunto luonnos osoittaa sille sen, että sosiaalinen lauseke 9 artikla SEUT määrittelee myös, että otetaan huomioon myös vaatimukset, jotka liittyvät korkea työllisyys, riittävä sosiaalinen suojelu, syrjäytymisen torjuminen ja korkea koulutustaso ja terveyden suojelu. Tämä koskee yhtä lailla EUta niin kuin EU-ulkopuolisia maitakin. Lausunnossa korostetaan tarvetta taata se, että sosiaaliset määräykset kauppasopimuksissamme täytäntöpannaan kunnolla. Niitä myös sitten seurataan ja on tarkistuksen varten mekanismeja, kuten myös täytäntöpanoa varten. Siinä käytetään komissiota myös ottamaan huomioon sitovia määräyksiä liittyen sosiaalisiin standardeihin kauppasopimuksissa, Ja siinä pyritään myös huomioimaan työllisyys, varsinkin naisten ja nuorten kohdalla myös säällisen työn strategia ja ja välinen tasa-arvo on tärkeää. Me tarvitsemme myös yhtiön vastuunkannon kohdalla sitovia määräyksiä ja velvoitteita korostetaan myös, että saadaan aikaan PCD-keskuspisteitä, varsinkin kehitysmaissa, niin että voitaisiin tiedonvaihtoa parantaa. Esimerkiksi asioissa, joissa jotkut jäävät tavallaan EUn toimivallan ulkopuolella. Ajatellaan erottamiset ja sosiaalisesti osallistava työ. Siinä vedotaan myös komission, että voitaisiin virtaviivaista läpäisyperiaatteet huomioida tämä ulkosuhdehallinnon työssä. Siinä kehotetaan komissiota ottaa tavalliseen arviointiin myös EU ulkopuoliset maat lainsäädännössä, mutta varsinkin työllisyydessä ja sosiaalipolitiikassa. Se kehottaa komissiota jäsenvaltioita huomioimaan myös maahanmuuttajien kotouttaminen, osallistuminen varsinkin nuorten ja lasten ja huomioidaan myös heidän sosiaaliset oikeutensa niitä siitä. Me kehottaa komissiota myös käymään sosiaalista vuoropuhelua EUn ulkopuolisten työjärjestöjen ja liittojen kanssa sosiaalisista standardeista omissa maissaan. Minä olisin halunnut ottaa paljon muitakin asioita, mutta kun meillä nyt on omat rajamme tässä meidän valiokuntamme lausunnossa, ajattelin, että on parempi puuttua yleisemmissä puitteissa siihen päätöslauselmassa ja ajattelin, että olisimme ehkä voineet ottaa muutakin muun muassa tarvetta vahvempaan poliittisen sitoumukseen neuvoston ja komission puolelta PCD, niin että meillä olisi kunnon valitusmenettely, kun ajatellaan EU-politiikan haitallisia vaikutuksia kehitysmaissa. Mutta kuten totesin, ehkäpä ne voidaan huomioida myös tarkistuksissa varsinaiseen mietintöön, eikä pelkästään meidän valiokuntamme lausuntoon. No, siinäpä se lausunto, aika lyhykäinen sinällään. Mielellään kuuntelisin kollegoja nyt, kiitos. Ja, vielen Dank ähm, Ihnen als äh, Berichterstatterin. Das ist immer unsere... Paljon kiitoksia Teillä esittelijänä on se ongelma, että merkkimäärä on rajoitettu, mutta kollegan kanssa yhteistyössä tästä varmasti tulee hyvä lausunto. Nyt aloitamme keskustelun ja ensimmäisenä puheenvuoro on pyytänyt herra Bulon. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa esittelijälle, että hänellä ei ole erityisiä ongelmia ensimmäistä lausunnostaan meidän puolelta. Tähän tulee tarkistuksia ja lähentäviä teke- tekijöitä. Perinteinen on ollut, että kun EU antaa äh, kehitysyhteistyöapua, se tapahtuu alueella, joissa ihmisoikeuksien kunnioittaminen on, kun on, niin me pyrimme aina edistämään ää, äh, yhteiskunnallista kehitystä ja edistystä ja sosiaalisia arvoja se, minkä parissa me työskentelemme EUn puitteissa, on myös siirtyessä muualle. Me uskomme kehitysmaihin. Ja palasin tässä sosiaalisiin kriteereihin ja näistä me olemme Sterokin mietinnön yhteydessä puhuneet. Sosiaalinen vastuu myöskin. Ja politiikka jota tällä alueella me pyrimme harjoittamaan. Olen EPPn puhemies myöskin aloitteen puitteissa, joka pyrkii tekemään vuodesta 2015 äh, kehitysyhteistyövuoden. Tämän mietinnön ja tämän tulevan aloitteen puitteissa tukisin suuntaviivoja, jota esittelee edisti. Ja teemme siis aika pian tarkistuksemme. Ja vielen Dank. Paljon kiitoksia. Minulla ei nyt ole muita puheenvuoropyyntöjä. Katsonpa nyt vielä, onko täällä ketään. Ei näytä olevan. Mutta meillä on komissio täällä luonnamme. Ja kyseessä on Rova Dobiasova. Haluaisin ensin antaa teille puheenvuoron ja sitten esittelijälle. Olkaa hyvä, komissio. I wanted to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä ehdotuksista, joita pidämme hyvin hyödyllisenä. Otamme huomioon monet näistä asioista ja ehkä vastaamme hiukan yksityiskohtaisemmin joihinkin näistä kohdista. Nimittäin nämä kehitys, kehitysmaiden kysymykset yritämme tehdä paremmin yhteistyötä ja vahvistaa edustustojen rooleja ikään kuin tällaisena politiikkakoherenssin keskuksina. Niillä on jo resursseja, mutta haluamme antaa heille enemmän ja enemmän tietoa tästä aiheesta niin, että he pystyvät paremmin kertomaan vaikutuksesta kumppanimaissa. Sitten ehdotetun lainsäädännön vaikutuksista muihin kuin EU-maihin vuodessa 2009 komission suuntaviivoissa on jo vaatimus tarkastella tätä myöskin yhteiskunnalliset vaikutukset. Vielä ei ole kovinkaan paljon huomiota kiinnitetty näihin vaikutusten arviointeihin. Niitä on tehty vuodesta 2009 lähtien käytännön syistä, koska suurin osa niistä on tehty vanhojen suuntaviivojen mukaisesti, mutta toivottavasti edistystä tässäkin tapahtuu. Ja muuten vielä yksi lisäkohta liittyen EUn ulkopuolisiin työmarkkinaosapuoliin ja ammattiyhdistyksiin komission tiedonanto, joka hyväksyttiin vähän aikaa sitten. Siinä halutaan vahvistaa maakohtaista vuoropuhelua, myöskin kansalaisyhteiskunnan ja ammattiyhdistysten kanssa käytävää vuoropuhelua. Toivottavasti tämä vastaa teidän kysymyksiin niin odotan kovasti jatkotyöskentelyä. Jetzt gebe ich nochmal der Berichterstatter. Kiitän komissiota ja nyt annan vielä esittelijälle edustaja Merkostelolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä huomioista. Kuten jo totesinkin, tämä nyt on ollut minulle ensi tilaisuus laatia lausunto. Kokemus on ollut kovin kiintoisa tähän mennessä. Kiitos kansanpuolelle heidän esityksistään ja tuestaan yleisille periaatteille. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä muidenkin ryhmien kanssa, jos tarkistuksia tekevät. Ja olen valmis käymään keskusteluja. Ymmärtääkseni aikataulu on aika tiukka tarkistuksissa. Huomioin senkin, mutta uskon kuitenkin, että tämä on pikku lausunto, mutta tärkeä sellainen. On tärkeää, että meidän valiokuntamme lähettää vahvan viestin PCDn tiimoilta. Olen kiitollinen siitä, että sain tämän tilaisuuden olla mukana. Ja, vielen Dank, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Niin paljon kiitoksia, olet aivan oikeassa. Tämä on tärkeä kysymys, että saamme nämä luvut tähän mukaan. Ja mainitsitte jo, varjoesittelijöille on erittäin tärkeää, että määräaika tarkistusten jättämiselle että määräaikatarkistusten jättämisellä on 25. kesäkuuta, se on siis maanantai kello 12. Ja pyytäisin, että tarkistukset tehdään englanniksi, koska meillä ei ole käännösmahdollisuuksia, koska meillä on niin vähän aikaa. Ja on tärkeää, että tämä lausunto voidaan huomioida myös vastuuvaliokunnassa. Keskustelemme tästä sitten 5. heinäkuuta. Päätös tarkistuksista tehdään jo 10. heinäkuuta, jotta sitten tämä asia voidaan antaa eteenpäin kehitysvaliokunnalle. Sitten päätämme tämän kohdan esityslistasta. Ja nyt me palaamme takaisin esityslistan kohtaan 12. Ja aloitamme julkisen kuulemisemme. Nyt annan puheenvuoron edustaja Vastukselle. Hän on esittelijä tässä aiheessa. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää kaikkia kuulemistilaisuuteen tulleita. Aikanahan on keskinäinen Eurooppa-yhtiö. Minä olen tässä valmistelijana ja mielestäni on Mielenkiintoista kuulla asiantuntijat, jotka ovat suostuneet tulemaan tänne puhumaan. Minä toivon, että se mitä he täällä sanovat, auttavat myös jatkotyötä tällä saralla. Keskinäiset yhtiöt ovat olleet olemassa jo pitkään monissa jäsenvaltioissa. Jossakin jäsenvaltiossa niitä ei puolestaan ole ollenkaan olemassa – Kyproksessa, Tsekin tasavallassa, Virossa, Liettuassa ja Slovakiassa ei ole keskinäisiä yhtiöitä. Mutta ei se tietenkään millään muotoa estä laatimasta Euroopan tason säädöksiä. Päinvastoin se oikeastaan hyvä perustelu viedä eteenpäin Euroopan tasolla yhdenmukaistamista. On olemassa maita, joissa on jopa satoja vuosia kokemuksia keskinäisestä auttamisesta. toisilla ei ollenkaan. Kun tarkastellaan komission kantaa yhtiöjärjestykseen, niin ehkä on hyvä palauttaa mieleen, että vuonna 1992 unionin komissio esitti yhtiöjärjestykseksi asetusehdotuksen. 2006 se kuitenkin peruttiin, koska mitä lainsäädäntöä ei ollut saatu aikaan. Tämän lisäksi eri jäsenvaltioissa, joissa siis todellakin on tämän tyyppinen ala olemassa, ovat päässeet eteenpäin tällä välin. 25 prosenttia vakuutusmarkkinoista on niiden hallussa. Eikä näitä lukuja voida sivuttaa myöskään, jos ajatellaan, minkälainen sija annetaan tälle alalle sisämarkkinoilla – Eli minä olen luonnoksessani alleviivannut nimenomaan niitä näkökohtia, jotka koskevat keskinäistä yhteyttä oikeudellisena välineenä, niin että me voisimme päästä eteenpäin myös sisämarkkinoilla. Näin voimme myös toimia yhtäläisin säännöin muunlaisten yhtiömuotojen kanssa. Kun ajatellaan taloudellista ja sosiaalista kriisiä, niin meillä on kestävyydessä ja sosiaalisen suojelun kattavuudessakin ongelmia eri jäsenvaltioissa. Siksipä yhteisötaloudella on merkittävä osansa meidän maissamme. Siksi siinä myös keskinäisellä yhtiöllä on oma osansa. Aivan selvästi on tarvetta myös yhtiöjärjestyksellä näitä yhtiöitä varten. Siksi me keskustelemme tästä mietinnöstä myös meidän valiokunnassamme. Kyllähän se kuuluu myös meidän toimivaltaamme käsitellä tämän tyyppisiä tärkeitä alueita. Oikeudellisten asioiden valiokunta käsittelee sekin tätä yksityiskohtaisemmin omassa mietinnössään. Tämä on kuitenkin tärkeä näkökohta myös työmarkkinoiden kannalta. Siksi minun mielestäni meidän täytyy päästä mietinnön kanssa eteenpäin myös työllisyyden näkökulmasta. No, riittäkö tämä alustuksena? Totta kai minä nyt antaisin puheenvuoron meidän asiantuntijoillemme. Haluaisin kiittää heitä, että he ovat tänne tulleet. Kiitoksia. Eh, herra Plekta Silva, Antrek, ja Bosniak. He edustavat Amisia, Masifia ja AIM-ryhmää. Kuvittelisin, että he voivat antaa meille paljon hyödyllisiä tietoja meidän työtämme varten. Kiitos. Ja, vielen Dank der Berichterstatterin. Äh, Sie haben es eben... Kiitoksia äh, Hyvä esittelijä. Te sanoitte sen, meillä on vieraita täällä, kolme asiantuntijaa tästä aiheesta ja haluaisin vain huomauttaa, että meillä on vain vähän aikaa ja siksi teillä ei ole enempää kuin 10 minuuttia puhettanne varten. Sen tiedätte ja sitten keskustelun jälkeen teillä on mahdollisuus vielä vastata äh, jäsenten kysymyksiin. Nyt listani mukaan meillä on täällä ensin herra Gerard Antrek. Hän on MACIF-ryhmän äh, johtaja ja annan hänelle nyt puheenvuoron. Kymmenen minuuttia teillä on, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, rouva esittelijä, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitän teitä kutsustanne, joka osoittaa Euroopan parlamentin kiinnostusta useamman tiedän aktiviteetin seurauksena äh, keskinäisten yhtiöiden alalle. Kuten esittelijäkin otti esille, on jo pitkään yritetty saada keskinäisen yhtiön yhtiösääntö aikaan ja parlamentti on ilmaissut tukemassa useampaa kertaa 2005, 2007, 2010 äh, allekirjoittu julkilausuma, joka 400 jäsentä on allekirjoittanut, 2011 mietintö, joka koskee keskinäisiä yhteyttä kaksi, tällä vuosisadalla. Eurooppalaiset keskinäiset yhtiöt ovat myöskin kiinnostuneita äh, äskettäisestä komission huomiosta, joka on aineellistunut Barnierin kertomukseen äh, Single European Actista. Ja siellä on tutkittu tätä yhtiösääntöä ja alamme halu, on tietoinen, että pian pitkä, jotta meidän tyyppiset yhtiöt ovat täysin tunnustettuja ja eurooppalainen yhteisjärjestys hyväksyttäisiin helpottamaan ja turvaamaan meidän tulemisensa tässä taloudellisessa kontekstissa, mikä Euroopassa on, niin meidän täytyy tehdä kaikemme edistääksemme kaikkia yritysten muotoja, jotka luovat työpaikkoja ja rikkautta. Vaikeina aikoina äh, keskinäiset yhtiöt ovat osoittaneet, miten äh, vakaa rahoitus ja, on, ja muita valtioita muut valtiot toimivat ja ne pyrkivät myöskin luomaan eurooppalaista lisäarvoa, yhteiskunnallista arvoa 2020 tavoitteiden puitteissa eurooppalainen strategia älykästä, kestävää ja inklusiivista kasvia varten. Emme epäile, että eh, me totesimme, että äh, muilla yrityksillä on omat eurooppalaiset yritysmuotonsa ja sen takia puheenjohtaja Massifin jäsen äh, esitän teille konkreettisesti äh, ne tekijät, mitkä, ryhmä, mitkä haasteet ryhmällämme on, mitä tulee siihen yhtiöihin Euroopan tasolla. Ja minä edustan myös GEMA, joka on yksi ranskalaisten keskinäisten yhtiöiden liittymä ja vetoan, että me saisimme eurooppalaisen yhtiösäännön, joka mahdollistaa kasvun, konsolidoinnin ja myöskin yhdistymisen Euroopan tasolla. Nyt vähän Massifista. Massif on keskinäinen yhtiö, joka vuodostuu 1960, se on keskinäinen vakuutusyhtiö ja se noudattaa keskinäisten vakuutusyhtiöiden arvoja, sillä ei ole sen enempää omistaja, myöskään pääomaa, joka saisi tuottoa. Sen ylijäämä ei jaeta, vaan uudelleen investoidaan, niin että me tarjoaisimme tuotteita ja palveluita, jotka pitävät hinnat kurissa. Sillä on kolme hyötyä. Ensinnäkin se on vakaa, se on kaukana ää, lainauksista ja spekulatiivisista ja se ei myöskään pyri väärinkäyttämään ää, tilannetta hyödyntämällä mitään vipuvaikutuksia pääomituksessa. Vakuutettu on myös vakuuttaja, eli jokainen on yksilöllisesti vakuutettu ja kollektiivisesti vakuuttaja. Ja meillä jokainen jäsen äänes, jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Tämä on keskinäisten yhteyden demokraattinen sääntö. Ja sitten meillä ei ole ainoastaan voiton tavoittelu tavoitteena, tai, vaan me pyrimme ottamaan huomioon jäsenten tarpeet ja pidämme huolta myös taloudellisesta suorituskyvystä, kannattavuudesta ja se, että ylijäämää on niin investoitavaksi yritykseen ja palveluihin. Ja miten meidän tavoitteemme liittyvät 2020 tavoitteisiin? Ranskassa on eniten keskinäisiä yrityksiä Englannin, Belgian, Espanjan, Italian, Hollannin, Iso-Britannian lisäksi. Kuten todettu, jossakin maassa ei kuitenkaan keskinäisiä yhtiöitä ole. Tämä yhtiöiden määrä kertoo, miten ankkuroitunut tämä muoto on Eurooppaan. Euroopassa on 6600 keskinäistä vakuutusyhtiötä. Euroopassa on 6600 vakuutusyhtiöitä ja niistä 3500 on keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. E, mutta meillä ei ole kuitenkaan vaikka meillä on eri muotoisia, niin meillä on kuitenkin yhtenäinen määritelmä. Ja pyydän anteeksi, jos painetaan tässä massif, massifia, mutta se on merkittävä Ranskassa. Meillä on yli 5 miljoonaa jäsentä. Massif-ryhmä se tarjoaa henkilövakuutuksia, syysvakuutuksia, ja myöskin eli henkivakuutuksia. Ranskassa me voimme harjoittaa vain vakuutustoimintaa, mutta esimerkiksi Isossa Britanniassa eh, kulutustoiminta ja myöskin kunnallispalvelut, kuten vesihuolto voi olla keskinäisen yhtiön muodossa. Eh, kaikkialla, että esimerkiksi terveysalalla, ja, ja valtiot ovat tyytyväisiä, koska Äh, keskinäiset yhtiöt vastaavat yhteisiin tarpeisiin. Ja, ja meillä on 5 5000 työntekijä, 9000 työntekijää, 5 miljoonaa jäsentää, me, me 12 miljoonaa vakuutettua ja me katamme koko Ranskan. Eli Ranskan mittakaavalla keskinäiset yhtiöt ovat liikevaihdoltaan 200 miljardia euroa. Ne vastaavat 60 prosenttia esimerkiksi autovakuutuksista, 65 prosenttia asuntovakuutuksista ja me kuulumme Amikeen, niin sen pääsihteeri, pääsihteeri tulee käsi, kertomaan terveysvakuutuksesta, jossa keskinäiset yhtiöt kattavat 160 miljoonan ihmisen vakuutukset. Ja nämä luvut painottavat sitä, meidän pitää tunnustaa Euroopan tasolla erityispiirteinemme ja osa markkinoita. Kuten kaikilla Euroopassa, kilpailun myötä ja kun markkinat ovat kyllästyneet ja on erilaisia rahoitusrajoitteita, Äh, keskinäiset yhtiöt ovat keskittyneet. Niiden määrä on laskenut 811 587 2007-2010. du mouvement de concentration. Me olemme tietoisia tästä keskittymisestä ja me haluamme välttää tämän yhtenäisen yhtiömuodon purkamisen, kuten mikä on ollut yleistä Isossa Britanniassa. Siksi me haluamme luoda tällaisen eurooppalaisen rakenteen, joka takaisi meidän säädymisen ja kehittymisen. Ja tätä kautta on syntynyt tämä keskinäisten vakuutusyhtiöiden äh, yhtiö SGAM. SGAM on yhtiömuoto, joka mahdollistaa uudelleen äh, järjestäytymisen yhteistyön muodossa. Ja, eli meillä on tällainen äh, keskinäinen rakenne. Ja Massif on luonut sitten äh, yhteistyösopimuksia pankkialalla – paukkiryhmien kanssa, myöskin muiden kollektiivivaikutusten kautta, erityisesti Ranskan BPCEn kanssa, joka on suuri osuustoimintapankki, ja AG2Rn kanssa. Ja sitten SGAM on toinen muoto, joka on tällainen integroidumpi muoto. SGAM, Sveren yhtiö on ollut 2010, ja sillä on kaksi tärkeää toimia, MAIF ja MATMUT, ja niiden liikevaihto on 10 miljoonaa euroa ja siihen kuuluu yli 10 miljoonaa jäsentä. Meillä on tällaisia SGAMissa mukana myöskin muita toimijoita. Nykytendisit kannattavat siis keskittymistä Ranskan tasolla. Keskinäisellä yhtiöllä on oikeudellisia mahdollisuuksia yhdistyä, mutta ongelma on, että Euroopan tasolla näitä yhdistymisen välineitä ei ole. Jos me ajattelisimme rajat ylittävää yhteistyötoimintaa, niin äh, tämä puutteiden, keinojen puute vääristää kilpailua. Massiivista voimme mainita jotain esimerkkiä. Me olemme törmänneet moniin esteisiin ja meillä ei puutu, ei ole riittäviä keinoja toimia Euroopan tasolla. Euroopan tasolla me toimimme kolmen skeeman avulla. Meillä on osuuksia Puolassa, Espanjassa ja Portugalissa Meillä on pysyvää yhteistyötä eurooppalaisessa ryhmässä, joka nimi on Euressa, jossa on saksalaisia, äh, äh, keskinäisiä DEVK, italialainen Unipoli, belgialainen PTV. Me olemme myös käyttäneet tätä vapaata palveluiden harjoittamista, eli LPS-muotoa. Näissä kolmessa tilanteessa voimme todeta, meillä ei ole juridisia välineitä toimia adekvaatisti Euroopan tasolla. Se jarruttaa eurooppalaista yhteistyötä. Esimerkiksi me olemme joutuneet muuttamaan yhden tytäryhtiön eurooppalaiseksi yhtiöksi, jotta voisimme yhden projektin toteuttaa. Onko normaalia, että Euroopan instituutin toimielimet eivät hyväksy tunnustaa meidän keskinäisten yhtiöiden erityispiirteitä ja meillä on erilaisia kahleita ja tämä lainsäädäntö ei ole sopeutunut tähän. Emmekä ole todistaneet, että meidän yrittäjyysmuoto on tuen arvoinen kuin kaikki muut. Eurooppalainen keskinäisen yhteen muoto vastaisi äh, massiiv keskinäisten yhtiöiden vaatimuksiin ja vastaisi koko sektoritarpeisiin syystä, jotka, josta muistutan teitä. Keskinäiset yhtiöt, äh, niiltä puuttuu juridiset keinot, joilla toimia e-, koko Euroopan tasolla tai luoda Euroopan tason ryhmä. Ainoastaan yksi keino toimii meidän erityispiirteisimme, joka tarjoaa luottamusta ja riittävästi turvaa Euroopan kautta. Onpa kysymys eurooppalaista, keskinäisestä yhtiöstä tai SGAM-tyyppisestä yhtiöstä, nämä juridiset ää, tilintarkastus- ja veroongelmat ovat samanlaisia kaikille keskinäiselle yhtiölle. Eurooppalaisen keskinäisen yhtiön ää, säännöt helpottaisivat yhteenliittymisiä rajojen yli ja loisivat myöskin tämmöisen mahdollisen vapaaehtoisen referenssin kaikkialla Euroopassa niille, jotka sen haluavat omistaa. Taloudellinen konteksti ja, ja Solv 2 ja sen pääomavaatimukset, jotka 2014 astuvat voimaan, oikeutavat myöskin eurooppalaista säädöstöä. Pitää muistaa, että keskinäiset yhtiöt ovat yksityisoikeudellisia, kuten kaikki, ja ne on samat rajat kuin kaikilla yrityksillä, ne ovat itsenäisiä. Ja vaikka väärin ymmärretään, niin ne eivät mitenkään tukiaisista ole riippuvaisia. Haluaisin lisätä yhden tekijän, joka vääristää kilpailua. Solvability 2 vakavaraisuus kakkospaketin myötä ää, meidän on pakko reagoida siihen. 2938 CE-direktiivi 25 marraskuuta 2009 integroi ensimmäistä kertaa artiklassa 212 C2 keskinäiset yhtiöt mukaan, mutta siitä huolimatta Omnibus 2 ainoastaan eurooppalaiset osuusyritykset tunnetaan ryhmiksi. On aina selvää, että eurooppalaisen keskinäisen yhtiön yhtiösäännössä on mahdollisuuksia, jotka toisaalta liittyviä omien käytettävien varojen luonteeseen. Anteeksi, me puheenjohtaja toteaa, että meillä on sellainen ongelma, että vois, jos te ylitätte ajan, niin se on epäkohtelista kollegoille, joten voin antaa teille vain vähän aikaa lisää. Eli johtopäätökset ymmärrän ongelman. Ajattelin, että meillä oli 12 minuuttia. Eurooppa, joka on kriisissä, ei voi ohittaa tästä sektoria, joka on työllisyyden ja kasvun lähde. Kun puhun työllisyydestä, painotan sen sitä, että meidän työpaikkaamme ovat sellaisia, että niitä ei pahasti voi Euroopasta siirtää pois. Tämä on yhteiskunnan rikkaus, koska tämä on solidaarisuuden muoto ja innovaation lähde. Ja hallintamuodoltaan tämä sektori Äh, on tietoinen ei-spekulatiivista realista arvosta, joka yhtiössämme on, on vakaa, ja äh, eurooppalaisen keskinäisen yhtiön yhtiömuoto vahvistaa tämän muodon, ja pyydän anteeksi, että jos tästä mä oon aiheuttanut ongelmia tämä pohjanpituus. Niin, olen hyvin pahoillani, että minun täytyy olla näin tarkkana ja ajan äh, kanssa, mutta se on minun tehtäväni täällä korokkeilla. Meillä on niin tiukka esityslista ja niin vaikeita neuvotteluita tämä on tarpeen. Minä ehdottaisin seuraavaa. Tehän olette tämän kirjallisesti äh, kirjoittaneet, niin voisitte jakaa sen kollegoille niin, että äh, he saavat tämän tiedon, jonka haluaisitte meille välittää. Ja sitten teillä on myöhemmin kaksi minuuttia vielä. Voitte silloin vielä korostaa tärkeimpiä äh, kohtia. Minä haluaisin nyt antaa tämän tehtävän takaisin valiokunnan puheenjohtajalle, mutta ennen sitä annan puheenvuoron herra Gregor Posniakille. Hän on Amicen, Amisen pääsihteeri, joka on keskinäisten yhtiöiden äh, järjestö. Ehkä voitte itse kertoa enemmän tästä. Minua tämä kiinnostaisi kovasti. Pyytäisin teille, että pidätte kiinni 10 minuutin puheajasta, koska muuten täällä syntyy hermostuneisuutta ja se olisi harmi. Mikrofoni. Apologies. Uh, I'm going to pyydän anteeksi. Aion nyt pitää puheenvuoron englanniksi. Hyvä varapuheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Palaan herra Andrekin puheenvuoron ja olen samaa mieltä hänen kanssaan. Siitä olemme kiitollisia, että meitä on kutsuttu tänne ja että saamme jatkuvaa tukea Euroopan parlamentista Ähm, keskinäisten yhtiöiden tarpeille. Erilaisissa mietinnöistä meitä on muistettu viimeisen kymmenen vuoden ajan. Viime vuonna pidettiin, tehtiin tutkimus, meillä oli kirjallinen julkilausuma syyskuun konferenssi. Suulliset kysymykset ovat kaikki esimerkkejä siitä, että Euroopan parlamentti ovat tietoisia tästä, näistä keskinäisten yhtiöiden ja osuuskuntavakuutusten merkityksestä. Meidän järjestömme sisältää erilaisia keskinäisiä yhtiöitä ja yksittäisiä vakuuttajia, jotka noudattavat uusia vakavaraisuussääntöjä, jotka liittyvät vakuutukseen, mikä tarkoittaa, että ne eivät välttämättä kata vakuutuksia, jotka ovat, kattavat vakuutuksia, jotka ovat ennen tyypillistä sosiaaliturvaa silloin, kun julkinen sektori vetäytyy yhä enemmän, niin on yhä tarpeellisempaa, että tämä valiokunta, työllisyysasian valiokunta käsittelee tätä ja puhuu näiden yhtiöiden tulevaisuudesta ja siitä, miten ne voisivat kattaa nämä kansalaisten tarpeet. Pääluvut on nyt jo annettu yli 3000 6000 vakuutusyhtiöstä. Euroopassa on keskinäisiä yhtiöitä. Niiden markkinaosuus on noin 25 prosenttia EU-ssa. 150, 60, 170, näitä on hyvin vaikea saada näitä lukuja vakuutettuja, siis lukujen vakuutetuista ja yli 300 000 palkkalistoillamme. Tämä on kiinnostava muoto, se on mikro mikrotaloudellisesti, koska siinä ollaan hyvin lähellä jäsentä. Se on äh, jäsenorientoitunut ja se asettaa jäsenten tarpeet ja toiveet etusijalle. Se on täydellinen korvike vetäytyvälle julkiselle sektorille, kun on kyse mm, kansalaisten perustarpeista. Sitten on makrotaloudellisia etuja siitä, että meillä on sekä näitä keskinäisiä yhtiöitä että yritystyyppisiä yhtiöitä, koska kilpailu lisää vaihtoehtoja kansalaisille. Se on tarpeen kilpailun kannalta ja lopun lopuksi kansalaisten kannalta. Keskinäisillä yhtiöillä on erityispiirteitä, ne ovat jäsenten omistajia, tamia ei ole mitään ulkoisia pääomanantajia, ei siis mitään kärsimättömiä osakkeenomistajia, jotka odottavat osakkeen nousua tai tuottoa. Niillä on erityinen hallinto, niillä on erityinen tilin tasejärjestelmä ja voitot ovat ainoastaan ainoa omainen varojen lähde mukaan lukien joissain tapauksissa lisärahoituspyynnöt jäsenille solidaarisuussyistä. Niillä on erityinen kustannusrakenne, koska niiden ei tarvitse maksaa osinkoja ulkopuolisille pääomantajille. Ne ovat hyvin lähellä kansalaisia, niitä ihmisiä, jotka elävät, ja työskentelevät ja toimivat heidän ympärillään ja heillä on tiettyä yhteiskunnallista vastuuta. Tietenkin tämä äh, malli, äh, oikeudelliset puitteet, filosofia äh, on hyvin erilainen 27 eri jäsenvaltiossa EU:ssa tai oikeastaan enemmänkin näistä 16, 17, 18 jäsenvaltiossa, jossa tällaisia keskinäisiä yhtiöitä on. Mutta katsotaanpa yhtenäväisyyksiä, ne herättävät joitakin haasteita. Äh, ensinnäkin nämä yhtiöt eivät voi mennä pääomaan markkinoille, eivätkä haluakaan. Äh, toiseksi rajoitukset. Meillä on rajoituksia rajat ylittävälle toiminnalle, joka saattaa syntyä äh, rajoituksista rahoituksessa tai rajoituksissa sulautua joko kansallisesti tai rajat ylittävissä. Joissain maissa on rajoituksia tytäryhtiöiden perustamiselle, ulkomaisten jäsenten ottamiselle ja lisäksi tätä mallia ei tunneta, sitä ei ole olemassa tai se on jopa kielletty joissain maissa. Ryhmittymien perustaminen on keskeisille yhtiöille paljon vaikeampaa kuin kuin pörssiyhtiöille. Ja ähm, tietenkin, ja tämä äh, kuvastuu jo siinä, että useissa jäsenvaltioissa tätä, näitä keskinäisiä yhtiöitä ei ole, niin meillä on ongelma siinä, että tämä yhtiömuoto tunnustetaan Euroopan laajuisesti, kuten edustaja Bastos alkupuheenvuorossaan sanoi. Nyt mennään sitten joihinkin eroavaisuuksiin keskinäisissä yhtiöissä. Haasteet ovat samat ja mm, kysymykset ovat samoja, mutta kuitenkaan kaikki nämä haasteet eivät ole sellaisia, että kaikki keskinäiset yhtiöt joka paikassa pitäisivät niitä ongelmina. Jotkut pitävät niitä mahdollisuuksina, jotkut ovat neutraaleja, joitakin nämä rajoitukset eivät haittaa, toisia ne haittaavat. Pääasiassa siksi, että eh, ehkä näillä yhtiöillä on hyvin vähän rajat ylittävää toimintaa tai ne löytävät ratkaisuja toisilta oikeudellisilta alueilta. Osittain tämä johtuu siitä, että on erilaisia kansallisia perinteitä, kansallisia eh, järjestelmiä, kansallinen mm, lähestymistapa keskinäisyyteen on myöskin erilainen ja siksi tarvitaan useita erilaisia, tai on olemassa useita erilaisia vastauksia ja tarpeita tällä sektorilla. Siksipä myös ratkaisuvaihtoehdot ovat erilaisia. Toiset haluavat tällaista eurooppalaista keskinä, keskinäistä Eurooppa-yhtiötä, jota ja yhtiöjärjestystä sille, jonka komissio on luonnostellut. Ja tämän luonnoksen tarkoituksena oli käsitellä haasteita, joita on yleisesti kaikkialla Euroopassa keskinäisissä yhtiöissä sekä yksityisellä vakuutussektorilla että te- sairasvakuutussektorilla että muilla sektoreilla. Jotkut haluavat tällaisia Eurooppaa laisen yhtiöjärjestyksen keskinäisille yhtiöille. Toiset haluavat toisenlaisia vastauksia. Meillä ei nyt ole aika mennä yksityiskohtiin näistä ehdotuksista, mutta voimme tietenkin antaa lisätietoja näistä yhteenvetona, enkä voisi tehdä parempaa yhteenvetoa kuin mitä löytyy työllisyysvaliokunnan viime vuonna tilaamasta tutkimuksesta. Ensinnäkin tutkimuksen laatijat saivat selville, että on todella taloudellisia perusteita keskinäisten yhtiöiden edistämille. Selle, ja ilmeisesti tästä asiasta keskustellaan myös pankkisektorilla, että eurooppalainen pankkijärjestelmä tarvitsee monipuolisuutta ja sama koskee myös vakuutussektoria. Toiseksi tässä on myös mikrotaloudellinen etu. Hyvin monet Euroopan kansalaiset valitsevat nimenomaan keskinäiset yhtiöt, koska luovat äh, laatua, vakuutusta, terveydenhuoltopalveluja, sosiaalipalveluja. Ja tulevaisuudessa, näin tutkijat sanovat, tarvitaan yhä enemmän yrityksiä, jotka ovat äh, hyvin äh, yhteiskunnallisesti hyvin vastuullisia niin, että vakuutukset ja sairausvakuutukset voidaan pitää linjassa Euroopan unionin tavoitteiden kanssa. Öö, tutkimuksen laatijat tekivät kolme öö, ehdotusta. Meidän täytyy ensinnäkin parantaa tuotteitamme ja öö, levittää tätä ajatusta keskinäisyydestä. Se on perusarvo yhtiöissämme. Toiseksi äh, eurooppalaisten lainsäätäjien poliitikkojen luotava tasa-arvoinen pelikenttä niin, että äh, asiat, jotka ehkäisevät keskinäisten yhtiöiden toimintaa, kun ne kilpailevat osakeyhtiöiden kanssa, poistetaan mahdollisimman pitkälti. Ja Euroopan tasolla keskinäiset yhtiöt olisi tunnustettava parempi. Tässä minä nyt tietenkin saarnaan jo käännytetyille täällä Euroopan parlamentissa, mutta keskinäiset yhtiöt täytyisi tunnustaa eh, erillisenä ja tärkeänä toimijana eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja taloudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Loistavaa aikataulullisestikin. Viimeisenä puhujana meillä on herra Pedro Blekla Silva, AIMn puheenjohtaja, Association Internationale de Mutualité. Ennen kuin annan puheenvuoron, pahoillani herra Andreelta, etten teitä kuullut, mutta vastaukset kuulen. Herra Black da Silva. Rouva puheenjohtaja. Hyvä työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. AIMn puolesta ja henkilökohtaisestikin haluaisin esittää kiitokseni kutsusta tulla puhumaan Euroopan demokratian taloon ja kertomaan arvoista, joita puolesta me olemme vuosien ajan jo taistelleet. Niin, että voitaisiin yhtiöjärjestyksen myötä tarjoaa tiettyä arvokkuutta keskinäiselle Euroopan yhtiölle. Minulla on kunnia olla täällä keskustelemassa teidän kanssanne. Ja nyt siirryn puhumaan englantia. Jules have a long history. Keskinäiset yhtiöt ovat juurtuneet syvälle Euroopan kulttuurien järjestelmillä pitkä historia. Ne ovat Euroopan sosiaalisen järjestelmän ytimessä ja ovat osa sitä. Jos Eurooppa on läntisen sivilisaation kehto, Euroopan sosiaalinen malli on ollut mallina ja esimerkkinä muulle maailmalle. EU luotiin ottamaan vastaan kaikki eurooppalaiset demokratiaa, vapautta ja hyvinvointivaltioajatusta tukevia maita, joissa kulttuuriset eroavaisuudet ovat osa sen rikkautta, ei mikään heikkous. Ja ihmisyksilö on kaiken politiikan sitoumusten ytimessä. Kun otetaan huomioon myös noi, nuo eroavaisuudet, niin Euroopan sosiaalinen malli pyrkii vastaamaan sosiaalisiin tarpeisiin ja puuttumaan eriarvoisuuteen. Ennen kaikkea tärkeä periaate tässä on solidaarisuus. Yhteisvastuu on myös meidän järjestelmämme Euroopan kulttuurin ytimessä. Yhteiset, yhtenä, keskinäiset yhtiöt, kuten tiedät, ovat keskeisesti tässä mukana. Ne ovat voittoa itse itsehallintoon perustuvia, perustuvat yksilöön ja se on, ne ovat syrjimättömiä. Niitä hallitsevat demokraattiset jäsenet yhteisvastuun hengessä. Ne pyrkivät parantamaan sosiaalisia olosuhteita kansalaisten yhteisöjen parissa, joko hyvinvointimallien, järjestelmien muodossa, esimerkiksi henkivakuutuksien tai vahinkovakuutuksien muodossa. Ne toimivat sosiaalisen suojelun ja terveyden alalla, kuten AIMkin, International Social Mutual, ja se edustaa tänään yli 160 miljoonaa kansalaista. We should not forget that... Ei pidä unohtaa, että keskinäiset yhtiöt myös edustavat aktiivista kansalaisuutta. Kansalaiset ottavat itse vastuulleen suojaatakseen itseään. Ne kantavat siis vastuun omista sosiaalisista tarpeistaan kattaen sosiaaliset riskit nykyaikaisella kestävällä tavalla. Mitä tässä muuta tarvitaankaan? Euroopan parlamentin tutkimus keskeisten yhtiöiden roolista uudella vuosituhannella teki sen johtopäätöksen, että ne edustavat yhteisvastuuta, demokraattista hallintoa ja jäsenillä on keskeinen osa sosiaalisuojelujärjestelmien kestävyydestä. Siinä todetaan, että jos halutaan säilyttää kestävä, kohtuuhintainen sosiaalisen suojelun järjestelmä Euroopan unionin strategisen tavoitteiden mukaisesti, on yhä enemmän tarvetta myös taloudellisten toimijoiden parissa, jotka kantavat sosiaalista vastuuta. Tämän lisäksi raportissa todetaan myös, että keskinäisen yhtiön malli on hyvässä kurssissa myös vakuutettujen parissa. Varsinkin kriisin aikoina ne antavat myös hyvän puskurin, kun ajatellaan kielteisiä vaikutuksia, joita kriisillä on kansalaisiin. Voin pelotta sanoa, että tämä malli todellakin on vakauttava tekijä talouksissamme. Kriisi edustaakin erinomaista mahdollisuutta jäsenvaltioille ja Euroopan toimielimille rohkaista keskinäisen yhtiön mallia vaihtoehtona – kun vahvistetaan kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä Euroopassa. Eli niillä on ehdottomasti keskeinen ja merkittävä osa sosiaalikysymyksissä. Mutta niin ikään ne sopivat myös. Ja ne ovat tärkeitä toimijoita Euroopan unionin 2020 strategiassa, mutta voidaan sanoa, että tämä strategia haluaa fiksua, kestävää ja osallistavaa kasvua. Keskinäiset yhtiöt ovat keskittyneet myös solidaarisuuteen. Kasvu on aina ollut ja on aina oleva osallistavaa kasvua. Mutta, kuten kollegani tässä ovat jo aikaisemminkin todenneet, Euroopan rakentamisessa on kokonaan unohdettu keskinäiset yhtiöt. Oikeastaan eri sopimukset eivät millään tavalla viittaa tähän malliin. Kai siitä syystä on nyt tultu siihen, että palvelujen vapaa tarjoaminen ja sijoittautumisvapaus, jotka ovat keskeisiä pilareita, eivät sovi sinällään tai niitä ole sovellettavissa muista monista syistä, jotta kansalliset kestävyysyhtiöt voisivat tarjota palveluita muissa Euroopan maissa. Euroopan lainsäädäntö on lähes kokonaan unohtanut myös keskinäiset yhtiöt, kuten edelliset puhujat totesivat. Mutta Epäilemättä keskinäiset yhtiöt tarvitsevat ehdottomasti eurooppalaiset oikeudelliset puitteet, jotta ne voivat toimia Euroopan tasolla. Jos ei ole tällaista välinettä olemassa, miten keskinäiset yhtiöt voivat tarjota palvelutaan maissa, joissa tätä mallia vielä ei ole olemassa? Vain oikeudellisten puitteiden välineiden kautta yhtiöt voivat täyttää tehtävänsä ollen osa sisämarkkinoita ja niitä hyödyttäjänä. Jos näin ei käy, sisämarkkinat ovat pelkkä harhakuva. Ja koska me nyt olemme juuri EUn jalkapallokilpailujen tuoksenassakin, me olemme tavallaan kahdessa liigassa. Ne ovat, jotkut ovat mestareiden liigassa, jotka saavat kaiken hyödyn sijoittautumisvapaudesta. Kaikki ne oikeudellisuuden välineineen vapauden tueksi. Ja sitten toinen liika, joilla on vain rajoitettu kyky kehittyä sisämarkkinoilla. Ehdottomasti tämä koskee siis keskinäisiä yhtiöitä ilman tätä yhtiöjärjestystä, jota me nyt peräänkuulutamme. Muuten jatkossa on niin, että me emme saa reilua kilpailua, tai jopa vielä pidemmälle voi mennä, koska lailliset oikeudelliset puitteet, joita Solvit 2 on asettanut, jos ajatellaan monimuotoistamista, niin ovat hyvin tärkeitä välineitä ja niitä on mietitty, jos me haluamme Solvit 2 ruveta soveltamaan, ainakin jos ajatellaan oman pääoman vaatimuksia. Eli arvon parlamentin jäsenet, jos keskinäiset yhtiöt ovat kerran olleet niin pitkään olemassa ennen EU-takin, jos kerran ovat osa eurooppalaista kulttuuria, jos näin on, niin olkaamme riittävän urheita kerta kaikkiaan tukea tätä Euroopan kulttuuriin juurtuneita yrityksiä, keskinäisiä yhtiö annetaan niille ne tarvittavat lailliset puitteet, joita ne tarvitsevat, jotta ne voivat kehittyä kautta Euroopan. Näin tehnen ei ole epäilystäkään siitä, että te autatte vahvistamaan eurooppalaista sosiaalista mallia, toisin sanoen myös eurooppalaista kulttuuria ja perintöä. Jos ei näin käy, valitettavasti on surullista vain todeta, että osa eurooppalaista kulttuuria, erittäin tärkeä osa myös sen instituutioita, on tuomittu heikentymään ja lopulta häviämään. Emme saa unohtaa, että Eurooppa oli ja on edelleen rakennettu monimuotoisuudelle, joka on sen rikkaus. Kiitoksia kovasti. Merci beaucoup. Kovasti kiitoksia meidän asiantuntijoillemme, kutsutuille rouva Pastoksen työn yhteydessä. Tämä on erittäin arvokasta saada tällaisia puheenvuoroja. Nyt aloitamme keskustelun. Ensinnä puheenvuoron Anna Rova Harkinille ja sitten herra Serkas. Thank you. Kiitos. Ja kiitos kolmelle puhujalle. Viestinne oli selkeä. Minulla on vielä Pari kysymystä, mutta selkeys oli arvo. hienoa. Ja viimeinen pohja aloitti esityksen puhumalla Euroopan demokratian talosta. Toivottavasti täällä oli, te puhutte myös Euroopan sosiaalista mallista. Me pyrimme inspiroimaan sitä Euroopassa. Ja on hienoa, että joku arvostaa sitä, koska Monissa, a, muissa yhteyksissä sen arvo rapautuu. Hienoa. Meillä on viisi kysymystä eri pohjalle. Ensiksi, sekin monimuotoisuuskysymys mainittiin. Haluaisin kysyä seuraavaa. Koska näissä 17 jäsenvaltiossa on erilaisia malleja, missä meidän pitäisi olla tarkkana tehdessämme ehdotuksia – niin, että emme aiheuta ei-aiottuja seurauksia. Kun meillä on tällaista menimuotoisuutta, ja kun ehkä tunnemme itse parin jäsenvaltiomallia, ja saatumme sitä ajattelemaan, että yksi malli sopisi kaikille, ja tätä, tästä eurooppalaista politiikkaa josko siihen oikein kritikoidaan. Kollegamme Massifista mainitsitte yritysliittymät ja miten te pyritte välttämään tämän keskinäisen yhtiömuodon purkamisen. Ja mainitsitte tämän SGEM-muodon, joka on tullut sen ehkäisemiseksi. Voisitko kertoa vähän siitä? Mainitsitte 811 ja sitten kolmessa vuodessa keskinäisten yhteyttä määrä on laskenut 300 tuleeko tämä jatkumaan? Ei ihan samalla vauhdilla, mutta jatkuuko tuo samalla vauhdilla? Minkälaisia haasteita se aiheuttaa keskinäiselle yhtiöllä? Yksi kollega mainitsi, että läheisyys on tärkeä piirre yhtiömuotoanne. Seuraava kysymys on toiselle puhujalle, joka puhuu siitä, että katsotaan sellaisia tarpeita, joita muilla ei katsota. Ja puhutte siitä, että julkisen sektorin syölevä käsi häviää. Mutta onko merkkiä myöskin sitä, että yksityinenkin käsi häviää? Vaikuttaako tämä teidän bisnesmallille kannattavalla kannattavalle jotain? Nyökkäätte, joten tiedätte, mistä puhun. Neljäs kysymykseni liittyy erityiseen keskinäisten yhteyteen muotoon, joka oikein tunne omasta maasta Irlannista, joka on tämä keskinäinen luottorinki, Credit Union. Sitä on muuallakin, mutta ei kaikkialla ollenkaan. Ja yksi asia, joka on tullut esille, on, että talouskriisin vuoksi ja monien rahoituslautausten holtittomuuden vuoksi heiluri on heilattanut ihan toiseen suuntaan ja, ja keskinäiset luottoyhtiöt, jotka osallistuvat hyvin vähän siihen, mitä täällä tapahtuu, ne ovat aika merkittävät. Vaikuttaako, vaikuttaako teihin uusi lainsäädäntö tai uusi ehdotettu lainsäädäntö EU- tai kansallisvaltion tasolla sellainen lainsäädäntö, joka talouskriisistä syntynyt, syntyy. Vaikuttaako teihin vaikka, että ole vastuussa suurimpaan osaan tai mihinkään, mitä on tapahtunut? Ja viimeinen kysymys on edellisen linjoilla. Salvensi 2 mainittiin. Ja kysyisin vielä, onko teillä jotain hampaankolossa nyky- tai ehdotetun lainsäädännön kanssa, vaikka tiedän, että Salmassa 2 ei erityisesti liity tähän valiokuntaan. Haluaisin kuitenkin kuulla näkemyksenne aiheesta. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun ryhmäni nimissä ja haluaisin ottaa tähän asioita, jotka herra Siippel haluaa tuoda myös esille – Tämä keskustelu mielestäni vaikuttaa aika hyvältä myös ihan noin tunteenomaisesti hyvin läheiseltä. Itse aloitin ammattiuranin asianajajana keskinäisessä vakuutusyhtiössä ja silloin opin jo ammatillisesti paljon asioita, mutta inhimillisestikin. Ja kuten joku täällä jo totesikin puheenvuorossaan, opin myös tämän keskinäisen yhtiön hengestä. Eli siinä henkilöiden riskejä jaetaan, uhkia jaetaan, joita meillä yksilöinä on, ne pannaan tavallaan yhteen ihmisyksilöinä. Ja näin mahdollisuudet monipuolistuvat. Olen, kun pieninä yhdistämme voimamme, niin unionissahan on voimaa. Tämä henki on myös seurannut minua koko poliitikon urani. Ja Euroopassakin on tiettyä pyrkimystä keskinäisyyteen riskeissä ja näin mahdollisuuksia lisätään. Ja jos Eurooppa menettää tämän ajatuksensa nyt tässä tuoksenassa, niin niin huonosti käy, kuten on nähty. Ja kaikille käy huonosti, Eli tätä henkeä saada elvytettyä ja järjestöhenkeä. Jos ajatellaan tätä valitsevaa filosofiaa, niin täytyy muistaa, että me olemme sosiaalisia ihmisiä, eikä yksin koskaan voida toteuttaa meille me liity yhteen. Siksi kaikilta kysyisin ja sanoisin heille kaikille, että meidän ryhmämme haluaa tätä juridista muotoa ja sen arvoja ja sen tarjoamia ratkaisukeinoja tukea ja arvostaa. Että ei enää vaieta, kun ajatellaan sitä hyökkäystä, jota on tehty tällaisia äh, kohtaan, kun se on unohdettu koko lainsäädännössä. Pari kysymystä. Hyvin yksinkertaisia, mutta minä uskon, että se varmasti jo antaa osvittaa meidän jatkotyöllemme. Ensinnäkin haluaisin tietää nimenomaan tästä filosofiasta, sosiaalisen pääoman filosofiasta, kun te joudutte tekemään sellaisen pohjan kanssa, joka, jossa pääomilla on ratkaiseva vaan osallistuminen. Mitkä ovat kaikkein tärkeimmät tuhat, jotka meidän täytyy ottaa huomioon myös yhtiöjärjestyksessä, kun ajatellaan mitä riskejä on hallinnoinnissa, joka ihan jopa kirjanpidossa teknisesti ottaen, mikä siellä on ollut kapulana rattaissa, jos haluatte tavoitteitanne saavuttaa. Sitten tämä nyt ehkä vaikuttaa kielteistä kysymyksestä, kun puhun uhista ja, ja riskeistä, mutta kysyisin myös, mitä te haluatte meiltä, mitä me voimme tehdä, että voimme puolustaa keskinäisiä yhtiöitä, eikä pelkästään puolustaa, vaan antaa uutta pontta myös tälle liikehdinnälle, joka on tärkeää myös meidän arvoissamme, jotka ovat myös unionin perustana. Kiitos. No niin, ennen kuin annan puheenvuoron Rova Pastoksille, onko täällä muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Ei taida olla. Minä menen itsekin puheenluetteloon nyt sitten ja esitän kaikilta kolmelta alustajalta useita kysymyksiä. Ensinnäkin kaikilta, voisitteko lyhykäisesti esittää kolme syytä, miksi meidän pitäisi saada aikaan eurooppalainen yhtiöjärjestys keskinäistä yhtiötä varten. Koska ne olette vakuuttuneita siitä toiseksi, voisitteko antaa meille kolme asiaa, juttua ihan konkreettisesti, niin että yhtiöjärjestys, mitä se tarvitsee tämä yhtiöjärjestys, jos sellaista kohti mennään, mitkä ovat tärkeysjärjestyksessä ne kolme asiaa, jotka sinne täytyy saada, mitkä ovat tavallaan kolme tärkeää estettä eurooppalaiselle keskinäiselle yhtiölle ilman yhtiöjärjestystä, kuten nyt on. Herra Polsniakilta esittäisin myös oman kysymyksen, koska te totesitte, että jos nyt oikein ymmärsin, että asioita voitaisiin kohentaa ilman yhtiöjärjestystäkin, eli jopa paremmin sujuisi, että keskinäiset yhtiöt voisivat palvella kansalaisia, tarjota palveluksiaan. Jos kerran näin on, niin mitä sitten pitäisi tehdä, jos unohdetaan yhtiöjärjestys sinällään? No en tiedä, kuka sitten voisi tähän seuraavaan vastatakaan, mutta jos puhutaan eurooppalaisesta yhtiöjärjestyksestä, niin no monestakin syystä. Ensinnäkin, koska komissio jotain ylipäätään laatii, asetusta tai direktiiviä ehdottelee, niin, niin, niin siinä tavallaan ennakoidaan myös lainsäädännön vaikutusta, jota tällä olisi omaan alaan, että voitaisiin vahvistaa ehkä vaihtoehtoista mallia. No nyt esitä kaikkia perusteleita keskinäisen yhtiön hyväksi, mutta, mutta varmasti yhtiöjärjestyksen yhtenä syynä varmasti oli se ajatus ja Herra Black de Silva kai tämän ottikin esille, että kun yritykset, keskinäiset yritykset haluavat mennä toiseen maahan kuin alkuperämaa, niin törmäävät ongelmiin. Minulla on sanottu, että jotkut keskinäiset yhtiöt kyllä toimivat muualla ongelmitta. Eli missä sitten kenkä poristaa? No itse en enempää tarvitse tästä puhua, mutta ainakin jotain voitaisiin tähänkin vastata, jos kerran halutaan tähän suuntaan mennä. Tässä minun kysymykseni jotka halusin esittää teille ja toivottavasti en unohtanut mitään tärkeää, mutta jos näin oli, niin Rova Bastos kyllä varmaan ne esittää. Rova Bastos. obrigada, Sr. Presidente. Estou eh, muito satisfeita. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siitä, mitä asiantuntijoilta kuulimme ja kollegoilta myös. Kiitoksia kaikille panoksestanne mietintöä ajatellen ja tarkistukset mielessä joita voi tulla. Mielestäni esitysten punainen lanka on, että keskinäiset yhtiöt, niitä ohjaa solidaarisuus ja Euroopan sosiaalinen malli. Tämä pätee rahoitusalaan, vakuutuksiin. Ja siksi on järkevää lähentää tai yhdenmukaistaa lainsäädäntöä eri jäsenvaltiossa ja löytää pienen yhteisen nimittäjä. Ja siitä nousee tämä herkin kysymys. Meidän pitäisi tarttua. Ja kuinka? Tätä kollegat kysyvät mikä on tämä yhteinen nimittäjä, johon eurooppalaisen lainsäätäjän pitäisi tavoitella? Mitä yhteistä nimittäjää vastaisessa lainsäädännössä pitäisi tavoitella? Sillä emme halua vaarantaa nykyisiä keskinäisen yhtiön malleja. Ja mitä hyötyä sitten olisi yhteisestä nimittäjistä keskinäisten yhtiöiden toiminnalle? Onko se, että voidaan olla lähellä kansalaisia? Liittyykö tämä sisämarkkinoiden laatuun? Vai liittyykö tämä myöskin täydentävyyteen siihen, miten keskinäiset yhtiöt toimivat? verrattuna yksityisiin ja julkisiin yhtiöihin terveyden ja koulutuksen alueella. Sitten argumentti äh, keskinäisen Eurooppa-yhtiön yhtiöjärjestyksen luomista vastaan. Ja se on se, että tällaista yhtiömuotoa ei ole joissakin jäsenvaltiossa. Tämä on käytetty keinona eurooppalaisen yhtiöjärjestyksen jumiuttamiseksi komissiossa kuin myös neuvostossa viime aikoina. Haluaisin tietää, mitä asiantuntijat ajattelevat. Minkälainen argumentti tämä on lainsäädännön harmonisoimattomuudelle? Mennään samaan järjestys. Eli herra Rydar Andrek ensimmäisenä. Euh, Kiitos, minä vastaan joihinkin kysymyksiin. Kaikkiin nyt ei oikein voi monimuotoisuus, onko se este eurooppalaisen keskinäisen yhtiön luomisella, no mitä me nyt kaikki olemme tässä sanoneen, niin se osoittaa jotain ihan vastakkaista, se on oikeastaan rikkauden lähde. Koska se on kuitenkin eurooppalaisittain suuntautunutta Tämä ensimmäinen kysymys, mitkä ovat pahimmat karikot? Me olemme kyllä ymmärtäneet, että joissakin maissa se on vakiintunut perinne, joissakin toisissa, kuten rouva valmistelija totesi, ei ole yhtikäs mitään. Pelkkä tyhjä aukko. Ehkä ensimmäinen ehto todella olisikin, että ei mitään sitovia puitteita saataisi. Ja tämä on sen toinen kysymys liittymässä arvoihin. Sitä paitsi ne ovat yksinkertaiset minulle yhtäläinen kohtelu, hallinnointi, läheisyys, hallinnoinnin täytyy olla jäsenien käsissä. Se on hyvin tärkeää, että tämä hallinnointimuoto säilyy. Totta kai yhtäläinen kohtelu ja läheisyys ja kattavuus, eli huomioidaan sosiaaliset tarpeet. Usein tämä unohdetaan No, vastaan ehkä useampiin kysymyksiin. Täytyy totta kai tunnustaa, että tänä päivänä keskinäiset yhtiöt myös helpottavat yritykset, yhteisku- ja valtioita tietyillä aloilla, terveydenhuollossa, sosiaalisissa kysymyksissä, tavallaan myös yksityistä sektoria, joissa ei ole löytynyt kannattavuutta näissä kysymyksissä. Anteeksi nyt vain, ehkä vähän yksinkertaista, mutta liioittelenkin, mutta me olemme peruskivi tavallaan monilla aloilla. Jos todellakin halutaan puhua periaatteista paikallisella tasolla, niin tavallaan tämä on meille yhteistä. Ja muistuttaisin, että AMISE on nimenomaan lähtenyt siitä, että meillä on jotain yhteistä kautta Euroopan niin, että aina kun se on ollut mahdollista ja välttämätöntä, että otetaan tämä huomioon myös erityispiirteiden, ja kuten juuri totesin, johtuen, että se on erilainen. No se on vahvistettu, se on myös lausunnossa, eikä se nyt ole aiheuttanut sen enempää vasta lausetta missään. Ehkä me selitin vähän huonosti Gasgam on lähentymisen muoto. Siinä pannaan vain yhteen tiettyjä toimintoja tai tiettyjä hankkeita, toisin kuin mitä muita välineitä on, jotka voivat panna yhteen tiettyjä muita toimintoja, niin Askan riittyy puolestaan yhteisen kehityksen rahoitukseen uusissa hankkeissa, mutta millä muotoa se ei ole mikään fuusiohanke, ihan jotain muuta siinä, vaan tiettyjä yksiköitä lähennetään, mutta ei se liity siihen, mitä te otitte esille, kun yhä enemmän on fuusioita. Ei siitä ole kyse. Totta kai, jos haluatte, voimme antaa tästä vielä täydentäviäkin esimerkkejä sitten keskinäisen yhtiön häviämisen purkuun on huomattu, että ennen kaikkea yhtiöiden määrä on vähentynyt ei se välttämättä kuitenkaan tarkoita, että jäsentämäärä on vähentynyt. Usein on kyse vähentymisestä, joka liittyy yhteenliittymiin. On, tässä on Euroopassa erilaisia malleja. Nimittäin Solvit 2 on yksi esimerkki tästä, kun on joistakin sen myötä tullut ja tulossa 2014 uusia direktiiviä, niin se on tuonut uusia vaatimuksia myös näiden yhtiöiden koolle. Englannissa esimerkiksi yhtiöiden katoaminen on johtanut näiden vakuutusmuotojen häviämiseen. Onko se uhka tai riski? Täytyy muistaa, että me ainakin Ranskassa tarvitsemme työpaikkojakin. Jos ei sosiaalitaloutta ja keskinäisyhtiöksiä, niin viime vuosina on kaksi kertaa enemmän työpaikkoja luotu kuin mitä muualla, kuin muu perinteinen sektori, pääomaan perustuva ala. Jos keskeiset yhtiöt häviävät, niin se on hävittänyt myös työpaikkoja merkittävällä tavalla. Ehkä tässä nyt tulee niin sen jäävikin, mutta ja kollegat voivat jatkaa, mutta missä on yhtiöitä kadonnut paljon, niin jos joku siitä on ajatellut hyötyvänsä osakkeyhtiöt tai vakuuttajat, niin vakuutusmaksut ovat nousseet merkittävästi ja siksi on jouduttu uudelleen luomaan näitä muotoja. Irlanti mainittiin täällä, mutta tässä on todella heilun liike olemassa. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Herra Bosniak. Merci, madame. There's plenty of questions to respond. Kiitoksia. Puheenjohtaja, on useita kysymyksiä pitää vastata ja yritän puhua nopeasti, monimuotoisuus. Yksi monimuotoisuuden erityispiirteistä on äh, keskinäisten yhtiöiden äh, merkitys ja niiden perinteet ja miten ne itse ymmärtävät itsensä. Joistain jäsenvaltioissa keskinäisten yhtiöiden laki on on tällainen yhdistyslaki. Joissain maissa se on hyvin lähellä yrityslainsäädäntöä, jossa viitataan yrityssäädöstöön. Ranskassa on esimerkiksi ihan omat säädökset ja Italiassa keskinäiset yhtiöt ovat siviilioikeuden alaisia yrityksiä. Tästä johtuen keskinäisyys merkitsee eri asioita eri maissa. Miksi eh, yhtiö on keskinäinen yhtiö? Solidaarisuus on siellä taustalla, mutta onko sitten eh, kyse siitä, että ollaan riippumattomia? Onko kyse sosiaalisesta mallista? Onko kyse siitä, että ei haluta tehdä voittoa? tuo, Tämä on eri, asi, eri tilanne eri maissa ja siksi on ihan ymmärrettävää, että tietyt kansalliset yhteisöt pelkäävät sitä, että he voivat jatkossa pitää yllä tämän oman näkemyksensä keskinäisestä yhtiöstä. Pelkoa on, kun keskusteluja käydään EUn tasolla, että tämä vaikuttaa kansalliseen kehitykseen, kaikki maat nyt uudelleen kirjoittavat näitä vakuutus, vakuutuslainsäädäntöään. Ja monet haluaisivat muuttaa säädöksiään joko myönteisen suuntaan tai kielteiseen suuntaan, koska ollaan skeptisiä sen, tämän mallin suhteen. Joissain maissa on ollut ongelmia muiden kuin kapitalististen rahoituspalvelutarjoajien kanssa. Suurin osa näistä ovat pieniä ja keskisuuri ja, ja solvensi kahden kohdalla ongelma on enemmänkin koko eikä niinkään muoto. Puhun pienten ja keskisuurten keskinäisten vakuutusyhtiöiden puolesta erityisesti. Tässä on kyse suhteellisuudesta, aina vain suhteellisuudesta. Ja sitten ryhmittymäkysymys. Olisi hyvin vaikea palata tähän konseptiin, mutta ryhmäkysymys Solvenssi kahdessa ei ole ratkaistu tyydyttävällä tavalla. Herra Serkas, arvostan kovasti tänne näihin arvoihin. Nämä arvot, niitä on vakuutusyhtiöissä, keskinäisissä yhtiöissä ja muunlaisissa keskinäisissä yhtiöissä. Me olemme kaikki korostaneet, kuinka tärkeää on se, että näitä arvoja ylläpidetään rahoituspalvelualalla ja olen kiitollinen teidän tuestanne. Sitten hyvä puheenjohtaja eh, Rova Peres. Ymmärtääkseni kaikista näistä puheenvuoroista, kaikilta sektorilta pääsyyt sitä varten, että halutaan tällainen yhtiösääntö, eh, johtuu siitä, että palainen malli, tunnustaminen ja palaan eh, edustaja Vastusin kysymykseen, äh, nimittäin tunnustaminen, äh, rajat ylittävän toiminnan helpottaminen. Tässä on kaksi etua. Pääesteinä on äh, tällaisen säädöskehyksen ikään kuin hiipiminen ähm, ähm, kansallisessa valtion alueelle. Ja sitten että joissain maissa sanotaan, että tätä ei tarvita, jotta voitaisiin hyödyntää sisämarkkinoiden etuja, mikä johdattaakin minut rajat ylittävyyteen ja edustaja Vastoksen kysymykseen, mutta myöskin teihin, hyvä puheenjohtaja. Amis, se on etsimässä ratkaisu EUn tasalle joillekin näistä haasteista, jotka olemme tunnustaneet. Ja aivan oikein esititte kysymyksen, voidaanko tämä ratkaista Eurooppa-yhtiön yhtiöjärjestyksen kautta, keskellisen Eurooppa-yhtiön yhtiöjärjestyksen kautta. Ja kuten sanoin aluksi, kyllä nämä ongelmat on tunnustettu ja useat niistä ovat yhteisiä, mutta nyt täytyy vain katsoa, miten nämä ongelmat ratkaistaan ja tästä keskustelemme Amisessa ja jatkamme tätä keskustelua sisämarkkinoilla. Olen täysin eh, tietoinen siitä, että kun vakuutusyhtiöille rajat ylittävä toiminta antaa joitakin mahdollisuuksia, niin niitä voidaan hyvin helposti myöskin hyödyntää keskinäisten yhtiöiden toimesta ja kun sitten käännymme tämän eurooppalaisen ulottuvuuden puoleen niissä jäsenvaltioissa, joissa tällaista keskeisiä yhtiöitä ei tunneta, niin en minä kyllä ole mitään vastustusta huomannut niiden valtioiden taholta, joissa tällaisia keskinäisiä yhtiöitä ei ole. Siellä ollaan enemminkin välinpitämättömiä, enemmän varovaisuutta on niissä maissa, joissa on vahva keskinäinen yhtiöiden perinne, jotka pelkäävät, että heidän ongelmiaan ei kunnolla käsitellä nykyisissä komission suunnitelmissa keskinäisen Euroopan yhtiön yhtiöjärjestyksestä, jotka ovat 20 vuoden takaa ja 5-7 vuoden takaa. Ja sitten vielä viimeinen kommentti liittyen solvenssi kahteen. On hyvin tällainen protektionistinen ajattelutapa, että vakuutusyhtiöt maissa, joissa on jo tällainen osuuskuntamalli mahdollinen, niin samantyyppisiä asioita voisi tapahtua, jos Euroopan eurooppalaiset keskinäiset yhtiöt yrittäisivät mennä vakuutusmarkkinoille siellä, missä keskinäiset Euroopan yhtiöt eivät ole, keskinäiset yhtiöt eivät ole sallittuja, niin silloin meidän täytyy tätä asiaa tarkastella ja jotenkin se ratkaista. Kiitoksia. E Yritän äidinkielelläni sitten esittää johtopäätökset. Täällä esitetty kysymykset liittyvät toisiinsa yhdessä suhteessa. Ja tämä liittyy tähän aloitusteemaani. Niin yhtiöt ovat osa Euroopan sosiaalista mallia. Tietty määrä maita aloitti, yhteislaajeni, 27 maata, Meillä on sosiaalinen malli, uh, tämä välttämättä kaikissa EU-maissa käytetään yhtä paljon. Jos me haluamme EU, joka ottaa kaikki mukaan, meidän on panostettava solidaarisuuteen perustuvaan Eurooppaan, ja siihenhän keskinäiset yhtiöt perustuvat. Jos me tämän sosiaalisen turvan ja solidaarisen mallin siirrämme maihin, maihin, jos sitä ei ole, niin me vahvistamme tätä Euroopan sosiaalista mallia. Mistä nyt tähän sosiaaliseen, teknisempään kysymykseen. Miksi erityisesti terveyden alueella keskinäiset yhtiöt? jotka ovat lähinnä kansallisia asioita, miksi ne haluavat siirtyä muihin maihin? Koska ne pohjaavat solidaarisuuden ideaan. Ja meidän täytyy viedä tämä solidaarisuuden idea muihin maihin. Mutta taustalla on isompi kuvio. On juridisia ja pääomavaatimuksia. Ja laajemmilla markkinoilla toimimiseksi. Ja kohdetaan muun tyyppisiä organisaatioita, joilla on erilaiset pääomavaatimukset ja säännöt. Keskinäiset yhtiöt, jotka muissa maissa haluavat nyt toimia, ne tarvitsevat keskinäisen Euroopan kauppayhtiön yhtiösäännöt, että ne voivat hyötyä ikään kuin mittakaava eduista. Ne voivat siten vahvistaa omia rakenteitaan ja lisätä myöskin äh, kestävyyttään ja sitten sitä myöten vahvistaa solidaarisuutta maiden välillä. Regina Bastos ja tännekin jäsen esti kysymykseen, miksi keskinäiset yhtiöt tarvitsevat yhtiösäännöt. Ensimmäinen jäsen mainitsi tämän. Keskinäiset yhtiöt toimivat muissa maissa, mutta eri juridisten muotojen alla. Ja yksi riski tästä keskinäiselle yhtiölle – joka tutkimuksessakin on todettu, siinä parlamentin tutkimuksessa, jotka käsittelee keskenäisiä yhtiöitä uudella vuosisadalla. Se on, että keskenäiset yhtiöt saattavat menettää identiteettiinsä, kun ne toimivat uusissa maissa uuden yhtiömuodon alla. Ne purkavat tämän yhtenäisen rakenteen. Ja siksi tämä on meistä ongelma, siksi meistä tämä yhtiömuoto on tavoitteemme. Me haluamme eurooppalaisen yhtiömuodon kautta tunnustusta tälle eurooppalaiselle mallillemme. Puolustaessamme sosiaalista mallia me tällä tavalla me sanomme, että me olemme kaikki sisämarkkinoilla – Ja vaarana on, että me kadotamme identiteettimme. Se on, siinä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Eli keskinäisillä yhtiöillä täytyy olla, on erityispiirteensä, jotka vaihtelevat maittaan. Mutta eurooppalainen yhtiösääntö on valinnainen keino – Niitä voidaan käyttää työkaluna kansallisen lainsäädännön ohella EU-ssa toimimiseksi. Merci Kovasti kiitoksia. Selkeitä ajatuksia eurooppalaisen yhtiöjärjestyksen puolesta. Olisin halunnut esittää lisäkysymyksiä, Olisitteko ehkä sitä mieltä, että kun että tätä nyt esitettyä ehdotusta, onko se edelleen ajankohtainen? vai pitäisikö lähteä liikkeelle tyystin toiselta pohjalta? No, ei ainakaan syntynyt sellaista vaikutelmaa, että tässä nyt ihan tyhjältä pöydältä lähdettäisi. Kyse on poliittisesta liikkumisesta enemmänkin, että päästään eteenpäin. Toivottavasti jokainen kantaa kortensa kekoon niin, että Bastos ja oikeustasiavaliokunta voisivat jatkaa siinä hengessä kuin viimekin vuonna, niin että ajatusta vietäisiin eteenpäin. Se on aika merkittävää, kun ajatellaan myös Solvit kakkostakin, mutta myös ajatellen nykyistä kriisiä ilmiselvästikin keskinäiset yhtiöt ovat hyvä viite muotoa. Rova Bastos, ehkä haluatte päättää kuulemistilaisuuden. Herr Präsident, Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Haluaisin vain esittää kiitokseni asiantuntijoille vielä kerran, kuten myös täällä puolueenne jäsenille. Me oikeastaan olemme päätyneet samaan lopputulokseen, nimittäin että me tarvitsemme eurooppalaista säädöstöä keskinäistä yhtiötä varten, siis yhtiöjärjestyksen, jotta voimme säilyttää tämän erityisen hengen, solidaarisuuden, demokratian, jota keskeiset yhtiöt henkivät, mutta antaa myös pontta sisämarkkinoille tätä kautta. Näin tämäkin ala voisi siirtyä uuteen vaiheeseen, kun kerran nyky-Euroopassa tarvitaan enemmän solidaarisuutta. Meillä on paljon haasteita sosiaalisessa osallisuudessa ja suojelussa. Tämä olkoon meidän viestimme myös komissiolle. Emme halua mitään jättiyhtiöjärjestystä, vaan vähimmäistason yhdenmukaistamista kansallisessa lainsäädännössä voidaan sitten yksityiskohtaisemmin puuttua asioihin ilman, että unohdetaan tämän oikeudellisen välineen historiallinen tausta. Kiitos vielä Aikataulusta sananen vastaus lausunnossa määräaika jättämiselle on 11. kesä heinäkuuta puolipäivän mennessä avoinna. Keskustellaan täällä sitten syyskuun 18. päivää. Kiitokset kaikkien nimissä teille, kolmelle kutsutulle. Totta kai ovemme ovat aina avoimia, jos heillä on jotain konkreettista ehdotettavaa, jos haluat jonkin viestin välittää ja tarttua näin tähän tilaisuuteen, kun meillä on nyt valiokunta-aloitteinen mietintö käsittelyssä ja komissiokin tätä jatkossa vielä työstää. No niin, tämä kohta on hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Ja seuraavaksi menemme kohtaan 14. Siinä puheenvuoron saa herra Kosa. Siinä me käsittelemme tarkistuksia. 444 tarkistusta tähän on tullut. Tämä liittyy kohesiorahastojen yhteisiin strategisiin puitteisiin. Valmistelija, olkaa hyvä. Köszönöm, elnök asszony. Kiitoksia puheenjohtaja. Johdannon omaiseksi yksi tilastotieto. Meillä on todella paljon tarkistuksia. Mistä syystä joudumme tekemään kompromissiehdotuksia? Voin onnitella teitä, että olen lähettänyt jo kompromissiehdotuksia varjoesittelijöille. Tämä häiritsee, täällä puhutaan ympärillä, niin tämä häiritsee minua kovasti. Voitteko poistua salista vaitelijana ja jatkaa keskusteluita? jotta että häiritse teitä. Rava este, herra Estelle, teidän puheenvuoro. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Sanoin, että me olemme saaneet erittäin suuren määrän tarkistuksia. Ja me käytämme kompromissiehdotuksia ratkaisukäytännön ja olemme lähettäneet 55 tarkistusehdotusta varjoesittelijöille. Kaikella kunnioituksella teille painotan, että no näillä olemme kattaneet 165 tarkistusehdotusta, eli 15 jäsenen tarkistukset. Eli teillä on paksu asiakirja niin edessänne. Niin meidän valiokuntamme on todella omistautunut kysymyksellä Ja myöskin pyrimme parantamaan palkansaajan elämää. Siksi olemme onnistuneet tekemään 55 tarkistusehdotusta. Ne ovat tietysti vain ehdotuksia, koska emme ole vielä tavanneet varjoesittelijöiden kanssa emme ole näitä vahvaa vastustusta. Ei tässä mitenkään äh, näkemykset ole menneet eri suuntaan. Ja voimme työskennellä uuterasti yksityiskohtien kanssa. Mutta tämän toisen osan kanssa meillä on vaikeuksia. Koska tarkistusta joukossa meillä on, meillä on, me olemme toinen lain, lainsäädännössä mukana. allavalikunnan mukana on vetovastuussa, mutta tässä kokonaisuudessa neljä poliittista ryhmää on tehnyt tarkistuksia. Eli nämä neljä ryhmää on tehnyt 87 sivua tarkistuksia. Ja tarkistukset ovat kymmenien sivujen pituisia. Meidän täytyy vertaa ehdotuksia ja katsoa, mitä eroja niissä on. Ensi viikolla tapaan varjoesittelijät. Uskon, toivon, että näissä voimme sitten käsitellä eroja, joita meidän kesken saattaa olla, ja odotetaan innokkaasti kollegoiden mielipidettä. Sí, gracias, presidenta. Mä, también estoy... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen samaa mieltä herra Kosan kanssa, että meidän täytyy tässä ponnistella, että saataisiin mahdollisimman paljon kompromisseja aikaan tässä lausunnossa, joka on kuitenkin hyvin keskeinen. Ja minä uskon, että en nyt ole ihan pystynyt lukemaan kaikkia kompromisseja, jotka tulivat vasta aamupäivällä, mutta kuitenkin olemme kyllä ihan valmiita – näihin sopimuksiin, koska minä uskon, että tärkeää tässä on, että lähetämme vahvan viestin meidän valiokunnastamme tietyissä asioissa, mikä on meidän viimeinen linjamme, kun ajatellaan niitä valtavia riskejä, joita on Euroopan politiikassa, mitä on siinä ytimessä ja nimenomaan tämän valiokunnankin toimivallassa eli sosiaalipolitiikassa, täytyy käyttää täysimittaisesti rahastoja nyt ollaan muuttamassa myös niiden hallinnointia, tavoitteitakin joillakin aloilla, että pyritään kohesiopolitiikkaa muuttamaan, kun ajatellaan, että ei kaikesta politiikasta ole kohesiopolitiikkaa, kun ajatellaan talousarviokatastrofiakin, joten niitä käytetään muihin tarkoituksiin. Mutta varsinkin olen iloinen siitä, että me olemme lähes yksimielisiä tässä valiokunnassa siitä, että ei mennä tähän kiristyspolitiikkaan, johon on jouduttu tottumaan myös kohesiopolitiikassa, että se palvelisi vain makrotaloutta, kuten joissakin valtioissa on nähty joissakin ryhmissäkin, kun unohdetaan sosiaaliset tavoitteet siinä työssä. Minä uskon, että kun ajatellaan näitä vaaroja, jotka eivät ihan ole vielä hälventyneet kuitenkaan, kun on käyty keskustelua sosiaalirahastostakin. Meillä on aika paljon yhteistä, mutta on toki myös asioita, joissa olemme erimielisiä. Ensinnäkin se vaikuttaa ehkä vähäisemmältä ensisimmäykseltä, mutta jos ajatellaan y- yhteisiä strategisia puitteita, että saataisiin kohesiorahastossa enemmän tehokkuutta. Me emme ole, sitä mieltä, että rekivaliokunta tai mitä valmistelija esittää, ja jos halutaan lisää tehoa, totta kai sitä me ajamme takaa rahastoissa, jos meidät suljetaan pois, niin emme saisi enää komissio minkälaista otetta tai jos kaikki menee vain delegoituihin säädöksiin. Sitä paitsi me uskomme myös, että tässä on yksi unohdettu asia, kun ajatellaan tätä esitystä, josta valmistelija puhuin, emme voi sallia sitä tilannetta, jossa nyt elämme ajatellen työttömyyslukuja, varsinkin on kyse nuorisotyöttömyydestä, niin siinä kohesiopolitiikalla on oman sijansa, ei pelkästään sosiaalirahastolla, vaan koko kohesiopolitiikalla on valtavasti kykyä luoda työpaikkoja. Siitä ei ole mainittu sanaakaan liitteissä, mutta täytyy muistaa, mikä rooli sillä on näinä päivinä – kansalaisten rinnalla. Ja me etsimme tässä yhteistä nimittäjä, jotta voitaisiin edistää työllisyyttä Euroopan unionissa. Varsinkin ajatellen tehokkuuden vaatimusta strategisesti. Siksi olemme esittäneet, että tämä poistettaisiin, koska tällainen ehdollisuus on yksi vaara Tässä tietenkin halutaan välttää virkavaltaisuutta, siihen vedotaan, mutta ei tässä saa unohtaa kuitenkaan kansalaisten oikeuksia, kun konsultoita kesitään, että tämä tehokkuusreservi ei ole mitenkään järkevä. Monistakin syistä voidaan perustella tätä tämä strateginen reservi, joka on ollut käytössä joissakin pohjoisen politiikan lohkoissa, niin se oikeastaan vain johtaisi kahteen asiaan, laajempaan virkavaltaisuuteen ja myös suurempaan hallinnolliseen taakkaan, riittämättömyyteen. Ei se nimenomaan edistä sitä, mitä tässä halutaan ajaa takaa, eli anna kannustumia tälle politiikalle. Siksi me olemme halunneet sen poistamista. Lopuksi, kuten totesimme, tämän täytyy tietty viesti lähettää, miettiä mihin asti voidaan mennä Olemme aika paljon samaa mieltä tästä, mutta emme saa unohtaa myöskään näitä haamuja, joita edelleen on liikkeellä komissiossakin ajatellen kohdistusrahaston omasta talousarviosta. Ja minulla on yksi huoli. Sen sanon lopuksi, kuten tiedätte, komissio on esittänyt, että muutettaisiin rakennetta kohesiorahastoissa – jos ei kaikki ole käytetty ja niitä käytettäisiin esimerkiksi nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Minä uskon, että tässä voidaan joutua ajasta allikkoon. Ensinnäkin, jos kerran tarvitaan jatkuvaa politiikkaa nuorisotyöllisyyden kehittämiseksi, ja totta kai niitä tuollakin, ei se voi riippua sitten pelkästään jostain tietystä talousarviosta, joka ei jäänyt ehkä toteuttamatta edellisenä vuotena, vaan oma momentti kyllä sille tarvitaan jos käytetään näitä varoja, joita ei ole vielä toteutettu, jotka on sitou, sitou, sidottu johonkin muuhun, niin siinä totta kai kohdallisia politiikalla täytyy olla omat varansa seuraavissa rahoituspuitteissa. Ei saa tähän ansaan joutua. Me tarvitsemme vahvaa kohesiopolitiikkaa. Täytyy tietää, mihin asti olemme valmiita menemään ja kuitenkin täytyy saavuttaa tavoitteet, joista me olemme sopineet. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voulais... Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluan onnitella Kosaa työstään, mikä on äärimmäisen tärkeää. Koska on myös aluevaliokunnasta kuin meidän työstämme sosiaaliraston kanssa. Ja tämä täytyy koordinoida ja säilyttää tätä koheranssia eri mietintöjen kanssa samaan aikaan. Jotkut asiat ovat erittäin tärkeitä mainittavaksi tässä mietinnössä. Ensiksi olen useammalla tarkistuksella pyrkinyt al- viivaamaan työmarkkinaosapuolten sosiaalikumppaneiden osallistumista politiikan täytäntöönpanoon. Sillä paikalliset projektit toteutetaan tehokkaammin. jos ne välittyvät sosiaalikumppaneiden myötä ja eri kumppanijärjestöjen kautta Euroopan sosiaalirahaston projekteissa. Toinen perustava näkökohta on tämän koesirahastojen 20 prosenttia, joka on omistettu Euroopan sosiaalirahastolle. Kaikki meidän on sitä voimakkaasti tuottava. Ja tämä aamun puheenvuorossa korostin samaa muuten sosiaali... Kaikki pyrkivät viemään nämä projektit ja me tätä pyritään myös nielemään olokehitysrahastoon. Extrêmement important, c'est la simplification administrative. Ja sitten hallinnon selkeyttäminen. Eli var... Ja neljäs. Ei pidä ainoastaan mainita koulutuspolitiikkaa ja tutkintojen tunnistamista täytyy myös painottaa ammattikoulutuksen merkitystä. Näiden projektien hyvän toiminnan kannalta kaikissa tapauksissa kuitenkin sanoisin rakossa, sanoisin, että olen käytettävissänne, jotta voimme organisoida teidän mietintänne ja omani, jota teen Euroopan sosiaalirahastosta. Uh, Kinga Kunz. Thank you very much. Uh, I'm really grateful for the... Kiitos kovasti, olen kiitollinen tästä keskustelusta, koska me, jotka olemme olleet sosiaalirahastossa paljon, niin, niin puiteasetus on tässä keskeisessä asemassa, kuten Rova Chartier totesi. Mitä nyt voisin kuvitella ja mitä me oikeastaan ottelimmekin, niin Sosiaalirahaston vähimmäisosuus kohesiopolitiikassa 25 prosenttia, jopa eri prosenttiluvutkin riippuen kehitystasosta eri alueilla, on avainasemassa. Nyt kysyisinkin Aadamilta, että pysyy tiukkana tässä, kun ryhtyy neuvottelemaan muiden valiokuntien kanssa Hiukkasen tunnen hallituspuolta ja tiedän, että hallitukset tykkäävät isoista rakenteista näissä hankkeissa. On paljon helpompaa panna rahaa perusrakenteisiin kuin ihmisiin, koulutukseen, sosiaaliseen osallisuuteen, työllisyyteen, niin että investoidaan niihin ihmisiin, jotka ovat kaukana työmarkkinoista – Luulen, että paineet ovat kyllä aika laiset hallitusten ja jäsenvaltioiden puolelta vesittää tätä osuutta. Olisin kovasti iloinen, jos tästä päästään yksimielisyyteen, niin olen ymmärtänyt, että sellainen on löytynyt poliittisten ryhmien kesken, ainakin osin poliittisten ryhmien kesken, mutta sen pitäisi olla kyllä meidän kaikkein tärkeimpiä taistojamme. Siitä ei saa luopua. Sitten yksi näkökohta vielä, jonka haluan mainita. Ne ovat myös tarkistuksissani näissä puitteissa. Ehdollisuus totta kai on tärkeää meille yhtäältä. Nyt on sellainen ilmapiiri ilma, neuvostossa, että ei ole riittävän hyvin käytetty eri rahastoja. Jos me olemme tiukkoina etukäteen ja jälkeen ehdoissa, niin se on takuu sille, että käyttöaste on korkeampi. Ainakin kohenee seuraavissa rahoituskehyksissä. Mutta ehkä voitaisiin myös vaatia hallinnollista yksinkertaistamista näissä rahastoissa, siis ihan ruohonjuuritasolla niissä järjestöissä, jotka näitä hoitavat. Jos kerran on tiukka ennakkoehto olemassa ja sitten ehdot täytetään, niin ehkä tämä olisi aika tärkeä meille. Pidän myös erittäin tärkeänä kaupunkiulottuvuutta, kun köyhyyttä torjutaan. Sekin on vahvempi jo luonnoksessa. Tässä on jäsenvaltioiden kesken valtavia eroja. On maita, joissa köyhyys keskittyy kaupunkialueisiin. Jossakin toisessa jäsenvaltiossa puolestaan köyhyys keskittyy maaseutualueisiin. Pitäisi säilyttää tasapaino, eli molemmat huomioida rahastoissa, kun on näitä integroituja ohjelmia. Jos kerran köyhyyteen halutaan puuttua, niin kyllä tarvitaan integroituja ohjelmia ja eri rahastoja hyödyntäviä hankkeita aluekehitysrahastoa ja sosiaalirahastoa käytettäisiin, mutta ainakin vähimmäistä täytyy säilyttää ESRssä. Niin ikään tärkeää olisi säilyttää yksi näkökohta, se on myös ESR-asetuksessa, nimittäin tasa-arvo ja syrjimättömyys, ettei tapahdu eriytymistä. Se on nyt aika vahvaa ESR-asetuksessa. Jos ei se näy kehyksessä, niin se kyllä hukkuu matkan varrella. Sitten muita asioita vielä, indikaattorit. Haluaisimme siinä tiettyä seurantaa. Muutoksia köyhyyden kohdalla meillä on tavoitteet 2020 mennessä. Minä haluaisin, että ne täytäntöön pantaisiin, mutta tarvitaan ensinnäkin indikaattoreita kertomaan, mitä on käynnissä Työllisyydestä on jotain tietoa, mutta katsotaan sitten, mitä tällä saralla tapahtuu. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin minä haluaisin sanoa sana sen. Artiklasta 83 kosan tekstissä se puhuttaa aika paljon. Sitten tämä ehdollisuus makrotaloudessa. Nimittäin makrotalouden ehdollisuus, mikähän artikla se nyt onkaan? Keskusteluissamme aamupäivällä kahden esittelijän kanssa budjettivaliokunnasta herra Böge ja herra Kalfin olivat täällä – Olen kovasti huolestunut. Neuvottelijan tahti on nyt sellainen, että jokainen menee omaa tahtiaan hankkeissa lainsäädännössä. Sitten suuri lukutaisto. Mutta lainsäädäntökysymyksissäkin on aika paljon politiikkaa. Ja siinä tavallaan kokonaisuutenakin voisimme omaksua erilaisen lähestymistapaa kuin yksi valiokunnista. No, tämä ehdollisuuskysymys, tämä makrotaloudellinen ehdollisuus on näin katsoen aika merkityksellinen. Minä uskon, että poliittinen tasapaino meidän valiokunnassamme ei ole ihan sama kuin oikeudellisten asioiden valiokunnassa, puheenjohtaja sanoo. Alue valiokunnassa korjaa puheenjohtaja. Kuitenkin tämä on sellainen asia, missä regivaliokunta varmasti kyllä etenee, koska tässä ei ole kyse vahvistettu yhteistyötä, niin kyllä se menee omaa tahtiaan. Kuuntelematta täysistuntoa, poliittisia ryhmiä, No ei sitä täällä ratkaista tätä ongelmaa, mutta minä uskon, että kyllä, nyt on tullut korkea aika nostaa kissa pöydälle, kun jokainen poliittinen ryhmä kuitenkin on pitänyt sen mielessään. Jos ei mitään tapahdu regivaliokunnassa, niin ymmärrän totta kai, että siellä, siellä punnukset menevät makrotalouden ehdollisuuden puolelle. Ja sitten käy niin, että jos halutaan parlamentin kantarota muuttamaan, niin se käy kovin vaikeaksi. No, minä nyt olen kompromissitarjoituksia vielä nähnyt siinä muodossa, kun valmistelija on ehdottanut, mutta minä uskon, että tässä valiokunnassa on enemmistö makrotaloudellista edullisuutta vastaan. Mutta ei riitä, että täällä vain hymistellään. Kyllä meidän täytyy olla kykeneviä myös toimivan ulkopuolella. Ja noin horisontaalisesti puhuen 84 artikla kohta 3, sen täsmällisempiä siinä voi olla. Ennakoin siinä jo puheita, niin nimittäin kyse siitä, miten paljon pannaan varauksiin sosiaalirahastossa riippuen alueiden luonteesta, kohesioalueet, siirtymäalueet, kilpailukyky, mikä, muista mikä luokka se nyt onkaan. No kaikki tietenkin tietää, mistä on puhe, nämä eri alueluokat, joihin nyt viittaan. Siinä on kyllä kyse paljosta, kun katsotaan nyt puheenjohtajavaltio Tanska valmistella neuvottelulaatikkoa, niin prosenttiosuudet eivät enää ole samat. Ja nyt täytyy siinä hengessä mennä neuvotteluihin – kuin on MFF-luvut. Lainsäädännöllisesti sitä ei olekaan voida hyväksyä täällä. Mutta se merkitsee sitä, että joka ikinen joutuu mobilisoitumaan ja kääntyä pysyvän edustuston puoleen myö, myös, että kun EFSCO-neuvostoon mennään, no, tekniikka on se, että katsotaan hiukkasen neuvottelulaatikkoja – mutta varsinkin jos ajatellaan yleisten asianneuvostoa 26. kesäkuuta, koska se valmistelee Eurooppa-neuvostoa. Ja jos yleisten asioiden neuvostossa neuvottelulaatikko Tanskan jäljeltä toteutuu, niin kaikki on uudelleen avattu. Ja alusta alkaen kanava on pysynyt samana. Alun perin komission jäsen ja hänen pääostansa olivat ajatelleet, että kokonaan ESR-stä kohesiorahastoissa, että se olisi pyhää, että on sosiaalipolitiikkaa ja mahdollisuudet toimia. Jotkut jäsenet meidänkin valiokunnassamme puolestaan ovat vakuuttuneita siitä, että tarvitaan yhteinen katto, ja no huut katto. Ja sitten jokainen tekee mitä lystää. Minä haluan paksun katon. Ja sitten ja siinä nyt ollaan tuhoamassa sosiaalipolitiikkaa. Jos ei näitä lukuja nyt vahvisteta ja, ja yksi pärjäävät, niin siinä kyllä on loppu sosiaalipolitiikalla. Jos ajatellaan jotakin maita, varsinkin syrjäseutuja, ettei sitten tulla sanomaan, että Portugali eniten tarvitsee niin on tie perusrakenteita ei siellä, niitä tarvita, ei pidä paikkansa. Eli tässä on epätasapaino olemassa rakennepolitiikassa. Ja herra valmistelija, te kannatte meidän lippuamme korkealla. Ja teidän täytyy voimavaraisesti tuoda esille nämä asiat. Ihan alusta alkaen tällä viikolla jo, vaikkakin se on kyllä meidän yhteinen vastuummekin teidän rinnallanne. Tässä muutama sana, kaksi tärkeintä asiaa, jotka tässä vaiheessa halusin ottaa esille palaamatta ollenkaan tiettyihin näkökohtiin, kun ajatellaan, mitä tehdään käyttämättömillä varoilla ja mitä muut täälläkin ottivat esille. Haluanko komissio puhua? Oui, no. Juu, ei, juu. Olkaa hyvä. Ehkä sananen myös tästä keskustelusta, miten te tarkastelitte sitä neuvostossa, jos ajatellaan sosiaalirahaston merkitystä kohesiorahastojen joukossa. Merci, madame la présidente. Euh, bon, d'abord... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää herra Kasaa ja jäseniä työstä. Kest Kysymys resursseista liittyy monivuotiseen rahoituskehitykseen, ja siitä en puhu nyt. Mutta pari sanaa kuitenkin kumppanuudesta ja suorituskyvystä ja horisontaalisuudesta. Kumppanuudesta Jatkuvat jäsenet ovat esittäneet kumppanioita sos, sosiaalikumppaneiden mukaan ottamisesta, mutta komissio on sitä mieltä, että laadukas kumppanuus on olennaista ää, äh, yhteisön kannalta. Komissio on sitä mieltä, että meillä, meillä voi olla tällaisia teitä, joilla kumppanuutta edustamme. Ja sitten nämä tulospuitteet. Me ymmärrämme jotakin ilmasto- ja huolen, huolestumisen aiheita. Esimerkiksi tämä makrotaloudellinen ehdollistaminen. Ehdollistamispuitteet on luotu tämän tehokkaan käytön mielessä. Contra notre détermination améliorer la performance de nos programmes. Tämä voi parantaa ohjelmien... À discuter des améliorations. Tämä voi lisätä parannusta ohjelmien kannalta. Ja lopuksi ja horisont... Entre les hommes et les femmes et les non-discriminations. Syrjimättömyyden kannalta komissio voisi parantaa ehdotuksia ja on käytettävissä keskustellaksemme kanssa paremmin integroidaksemme tätä periaatetta, jotta se olisi osa kohdallisen joka päivä syyttä. Euh, cher monsieur, je vais être désagréable. En halua olla ikävä ihminen, joskuskin niin käy tosin, että totta puhuen, jos komissio puhuu täällä ja kiittää parlamentin jäseniä heidän puheenvuoroistaan, niin kyllä nyt meni ohi maalin. Meillä on kyse lainsäädäntöehdotuksesta ja parlamentin tulee se kirjoittaa. Mekin olemme lainsäätäjiä. Lopettakaa nyt tulemasta tänne ja sanoit, että olette tyytyväisiä tarkistuksen. No, Viisi meissä me siitä olette tyytyväisiä vai ei. Meillä on, meillä on oikeus säätää lakeja ja piste. No Alena paholani. En ole pitkän aikaa tehnyt näin, nyt sen teen. Ja sitä nousin väärällä jalalla aamulla. Anteeksi. No, palaan vielä yhteen juttuun. Ja saatte uudelleen puheenvuoron ennen tätä teknistä kommenttia. Totta kai se on komission tehtävä näissä jutuissa. Jos ajatellaan yhteistä strategista kehystä, niin Yhteinen strateginen kehys, miltä asiat näyttävät teidän mielestänne? Epäilemättä olette nähneet, että täällä on neljä tarkistusta tullut, jotka kattavat koko asiakirjan. Ja epävarmuus on sitä luokkaa, että me emme tiedä, mitä rekivaliokunta tekee. Otetaanko se huomioon ikään kuin yhteispäätöselementtinä? Mitä etua ja haittaa teidän mielestä tässä on? Ajatellen tekstin jatkoa varmaan tiedätte keskustelut, pitäisikö säilyttää asiakirja kokonaan yhteispäätösmenettelyn ulkopuolella, että saadaan joustoa, tai pitäisikö kuitenkin ottaa ikään kuin yhteispäätösmenettelyn osana, ja me saata, saisimme puuttua myös keskusteluihin. Miten te näette tämän asiakirjan arvon? Annan teille tilaisuuden ikään kuin perustella sen ratkaisumallin puolesta, jota te olette esittäneet. Mutta luulen, että parlamentin jäsenet kyllä ehkä haluaisit valaisuutta siihen vielä enemmän. Saatte vielä puheenvuoron. Monsieur Madame la Présidente, donc en fait, eh, la Commission, donc elle eh, Kiitos puheenjohtaja. Komissio ehdottaa, että yhteinen kehikko hyväksytään delegoituna säädöksenä ja eri ehdotukset, erityisesti regi, se, se liitettäisiin asetukseen ja komissio voisi työskennellä parlamentin kanssa tältä pohjalta ja koordinaatiomekanismin mukaan ottaminen ja koherenssi mekanismin muun politiikan kanssa olisi liite asetuksessa. Mutta toisaalta nämä avaintoimet, alueelliset vajeet, haasteet ja prioriteettialueet yhteistyössä olisivat osa erillistä delegoitua säädöstä. Siinä ollaan. Toivottavasti tämä vastaisi vähän kysymyksiin. Qu'est-ce que vous mettez dans les actes délégués? Mitä delegoituja säädöksiä pannaan? Dans l'acte, donc la Se osa, joka liitetään asetukseen, olisi politiikan tavoitteet, koordinaatiomekanismi ja mekanismi, joka takaa koherenssin muiden tavoitteiden kanssa. Mutta avain toimet ja alueelliset haasteet ja yhteistyöprioriteetti olisivat osa erillistä delegoitua säädöstä. Tämäkin on komission tarjous tänään vai? Jepolis. Monsieur le rapporteur, si vous Herra valmistella, antako päättää keskustelun? Köszönöm a szót. Érdekes volt a vita, és... Kiitos. Keskustelu on ollut kovin mielenkiintoista ja hyödyllistä. Kollegat ovat esittäneet ajatuksia, joiden kanssa pääosin voin olla samaa mieltä, eikä ole ihan sattumaa, että ensi viikolla tapaisin varjoesittelijä, että minä kyllä luotan, että me saamme aikaan yhteisymmärryksen. Olen vakuttunut, kuten puheenjohtajakin jo totesi, että me voimme päästä tässä eteenpäin yhtä köyttä vetäen ja myös vahvistaa kantamme työllisyysvaliokunnan puolesta. Minulla on kuitenkin yksi valitus tavallaan, koska on, vaikuttaa se siltä, kyse on oikeastaan vain minun ryhmän ja ST-ryhmän jäsenistä, jotka ovat tänään puhuneet. Muut ryhmät eivät ole lausuneet mitään ja on tarpeen, että saamme todellisen laajan yhteisymmärryksen aikaan. Totta kai minä teen kaikkeni, että voin tavata kaikki ryhmät, tunteakseni niiden kannan ja huomioidakseni myös tuon kannan omassa lausunnossani. Kolme kysymystä ottaisin vielä esille. Ensinnäkin lausunnosta on olemassa jo yksi versio, ja mielestäni se on jo valaisut meidän kantaamme jossain määrin. Me olemme sitä mieltä, että yhteispäätösmenettely on raskas menettely. Sillä on vaikutuksia pitkällekin meidän täytyy kuitenkin ajatella myös, miten voimme luottaa komissioon ajatellen delegoituja säädöksiä. Tosi täällä on huoltakin esitetty sen osalta. Minä reagoisin tähän toteamalla, että kun ajatellaan 25 prosenttia, niin se säilyy, se on ainakin tavoitteena minun toiminnassani ja se kuultiin muitakin puheenvuorossa. Eli siitä ei sen enempää varmasti tarvitse keskustella meidän keskuudessamme. Ja minä uskon, että me voimme taata rahastollekin kunnollisen osuuden. Sitten tarkistuksista sananen. Suuri osa niistä on jo sellaisia, jotka pyrkivät hallintokuluja leikkaamaan. Meidän täytyy helpottaa koko menettelyä. Kun ajatellaan komission kantaa, niin ymmärrän toki, miksi komissio on sen näin muotoillut, mutta tuossa täällä on ihan varmaa, että kansalaiset, palkansaajat, syrjäytyneet, siis ne, jotka kärsivät huonosta asemasta, olivat samaa mieltä komission kanssa. Varmasti tässä vastakkainasettelua syntyy. Siksi minä kehottaisinkin kollegoja miettimään seuraavaa, että tuettaisiin kompromissitarkistuksia, joita me varjosittelijöiden kanssa rupeamme laatimaan. Olen vakuutunut myös siitä, että voimme omassa poliittisessa ryhmässämme vaan puolustaa kantoja, joita me lähdemme muokkaamaan. Minä luotan kaikkien tukeen ja toivon kovasti, että kolmas keskustelumme tästä luonnoksesta johtaisi viisaaseen kompromissiin. Erinomaisesti, no, herra valmistelija, minä voin toivoa teille vain lykkyä tykö. Toivon, että varsittelijöiden kanssa te onnistutte myös samaan aikaan hyviä sopuratkaisuja, varsinkin koska meidän täytyy hyväksyä ne tarkistukset, 5. päivä heinäkuuta toteaa, kuten totesin Rova Moran on erittäin tärkeää, että ensi viikolla meillä on käsissämme kompromissitarkistukset. No, tiedän, että te olette kyllä lähettänyt jo kollegoille tarkistukset, mutta nyt teette työtä varustetelijoiden kanssa ja varmasti korjaatte kompromisseja keskusteluiden pohjalta. Eli muiden jäsentenkin täytyy päästä tutustumaan lopulliseen sopuun ennen kuin voidaan edetä. Kun ajatellaan, mitä varjoesittelijät ehkä vielä tekevät ennen äänestystä 5. heinäkuuta Strasbourgissa. Menemme kohtaan 15 esityslistalla. Siinä puheenvuoro saa herra Becker. Me keskustelemme 253 tarkistuksesta hänen valiokuntaloitteeseen mietintöönsä Sosiaalisen yrittäjyyden aloite, suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, werte Kolleginnen und Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin lyhyesti kertoa, missä vaiheessa keskustelut tästä mietinnöstä ovat. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä heidän innostuneesta osallistumisestaan, erityisesti varjoesittelijöitä, mutta myöskin koordinaattoreita ja haluaisin kiittää avustajiani tiimissäni. Haluaisin sanoa, että nyt jo voin sanoa, että suurin osa näistä tehdyistä tarkistuksista – yksinkertaisesti eh, määrältään, mutta myös sisällöllisesti kuvastavat, eh, kuinka tärkeä tämä aihe on tulevaisuuden kannalta. On eh, varmaan hyvä huomauttaa, että tämä mietintö sosiaalista yrittäjyydestä yllättäen sattuu aikaan, jolloin täytyy tehdä hyvin paljon päätöksiä liittyen sosiaalisen yrittäjyyteen, esimerkiksi mietintö sosiaalisesta investointirahastosta ja myöskin kollega Steinbrückin ja Okonin mietinnöt sisältävät asioita, jotka liittyvät tähän. Eli tavallaan tehdään jo sisällöllisiä päätöksiä ennen kuin käsitellään mietintöä sosiaalista yrittäjyydestä, mutta jo määritelmät, termit, eh, jotka tulevat komission asiakirjoista ja parlamentin mainitsemasta niin asiakirjoista, eh, niitä, ne, ne ovat jo erilaisia sekä englanniksi että saksaksi. Eh, ja oletan, että näin on myös muiden kielten kohdalla. Nyt hyväksyn tämän kuitenkin e, varsin kevyesti ja haluaisin sanoa, että tämä on tosiseikka, joka on hyväksyttävä. Siksipä yritän koko tätä aihealuetta synkronisoida mahdollisimman pitkälle niin, että saadaan aikaan ainakin samanlaiset termit ja määritelmät – Tämän olemme velkaa tuleville sosiaalisille yrittäjille. Sisällöllisesti meillä on kolme painopistealuetta, kaksi ydinkysymystä, jotka aiheuttavat hyvin paljon erilaisia mielipiteitä. Ensinnäkin voittojen uudelleen investointi ja työntekijöiden osallistuminen yleensä. Kuten jo kerran saatoin sanoa, yritän saada aikaan sen, että innovatiiviset uudet kehityssuuntaukset, jotka syntyvät tänä vuonna 2012 muutetuista perusolosuhteista ja edistää sosiaalista yrittäjyyttä ja yritän olla eh, ehkäisemättä niitä, vaan edistää niitä, enkä halua missään tapauksessa luoda minkäänlaisia eh, kahleita. Tämä on minun perusajatukseni ja tämän eh, tukee tätä komission aloitetta, joka mielestäni on hyvin myönteinen. Meidän vastuullamme on myös mahdollistaa tulevaisuuden potentiaalia ja tukea sitä. Mutta erityisesti meidän täytyy saada aikaan selkeyttä. Ja siksi kaikkien tarkistusten käsittely on erittäin merkittävä osa tätä prosessia. Kolmas sisällöllinen eh, kriteeri on asia, jota ei laisinkaan voida kyseenalaistaa. Sosiaali- sen yrittäjyyden on todistetusti vaikutettava yhteiskuntaan. Ja tämä on tärkeä kriteeri, jota ei voida kyseenalaistaa. Ja nyt e, edessämme on kaksi viikkoa aikaa, jolloin meillä, jonka jälkeen meillä on varjositellen kokous, niin nyt välitämme teille mahdollisimman pian nämä laaditut kompromissitarkistukset niin, että voisimme näiden kahden viikon aikana löytää yhteisen tien ja sitten antaa loppuversion, joka toivottavasti saa suuren enemmistön suuret kiitokset. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin toistaa sen, jonka, jolla esitteli aloitti, kun hän totesi, että vaikka tämä valiokunta-aloitteinen mietintö, niin kiinnostus on ollut valtavaa, kun ajatellaan kuinka paljon tarkistuksia on esitetty. Minä uskon, että tästä tulee tuhtia tavaraa, vaikka kyllä on hahmottumassa tiettyjä linjauksia tarkistuksissa. Eiköhän ole niin, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että komission pitäisi taata sopiva taso poliittisesti, oikeudellisesti ja rahoituksessakin, että luodaan sopiva ympäristö sosiaalisille yrityksille. On paljon esitetty myös määritelmiksi. Paras ratkaisu olisi palata jo vakiintuneisiin määritelmiin sosiaaliksi yrityksiksi, yhteisötaloudeksi, ettei tuleta lisäämään jo vakiintuneeseen mitään. Minäkin olen tehnyt paljon tarkistuksia liittyen niihin, miten voitaisiin vielä rahoitustilannetta sosiaalisissa yrityksissä parantaa kaikki vaikuttavat olevat samaa mieltä siitä, että sosiaalisilla yrityksillä on tärkeä osansa. Ne pehmentävät kriisin vaikutuksia sosiaalisesti terveydenhuollossa muillakin aloilla. Ne ovat erittäin tärkeitä työpaikkojen luojia. Siksi sitä suurempi syy on luoda turvallinen ympäristö oikeudellisesti rahoituksessa me odotamme mielenkiinnolla nyt kompromissitarkistuksia. Minä uskon, kun tutustu tarkistuksiin, meidän täytyy hiukkasen niitä jäsenellä uudelleen myös mietintöluonnosta. Minä pelkään pahoin, että se romahtaa, kun on niin valtava määrä tarkistuksia. Olen vakuutunut kuitenkin siitä, että esittelijä Becker löytää hyvän rakenteen joka todellakin palvelisi tätä tarkoitusperää, josta ilmeisesti olemme samaa mieltä. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Rova Turunen. Sorry, on behalf of Sven Giegold. Anteeksi Sven Giegoldin puolesta. Toivon ainakin, että se mitä minä sanon edustaa hänen näkemystään. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy perustaa tämä mietintö enemmän tämän parlamentin olemassa olevaan työhön, esimerkiksi Sven Giegoldin mm, mietintöön, eikä keksiä uusia määritelmiä. Tämä oli erittäin tärkeä asia, koska hyvin hyvää pohjatyötä on tehty, päästy yhteisymmärrykseen kaikkien ryhmien kesken, eikä meidän tulisi unohtaa sitä, vaan perustaa työmme sille. On myös asioita, jotka ovat tärkeitä, joita mainittu. Esimerkiksi pääsy luottoihin ja rahoitukseen. Se on tärkeää näille yrityksille, että se yhdistetään 2020-strategiaan. Ja me tarvitsemme myöskin keskustelua siitä, mikä on sosiaalinen yritys ja määritelmä On aina kyse siitä, voidaanko voitto tuottavat yritykset ottaa mukaan tähän määritelmän. Mielestäni meidän pitäisi olla erittäin varovaisia siinä suhteessa, koska sitten vaarana on, että syntyy hyvin epämääräinen hämärä alue, jossa on kyse yhtiön vastuusta. Se kyllä tässä mainittiin, mutta täytyy tehdä selkeä ero voittoa tuottavien ja tuottamattomien yhtiöiden välillä. Tässä muutama ajatus. Meillä on useita tarkistuksia kuitenkin jätetty, näiden. kiitoksia. Kiitos kovasti, jos ei muita pyyntöjä Minä sanon sana sen. Kaikki kovin, kovin tyytyväisiä valiokunta-aloitteeseen mietintö, koska tämä aihe on lähellä meidän sydäntämme. Mutta huomataan myös, että tässä on tosi vaikeuksia. Nyt meillä on tämä mietintö, jo loppujen lopuksi keskuudessamme meidän täytyy pystyä määrittelemään ihan tarkalleen, miksi se on olemassa rinnan muiden aloitteiden, jotka on toteutettu tai jotka ovat vireillä. Rova Turunen mainitsi osuuskuntamietinnän. Minä voisin mainita pari muutakin aloitetta. Okko niin mietinnön ekonvaliokunnassa. Me olemme lausunnon laatineet siihen soiden yrittäjyys ja sitten Steinrykin mietintö, sosiaalinen innovointi, eurooppalainen ulottuvuus, nostaa päätään myös herra Beckerin mietinnössä tavalla tai toisella. No ei se nyt ehkä kuulu minulle, to, mutta totean sen ikään kuin valiokunnan jäsenenä, että minä kyllä toivoisin esittelijän ponnistelevan kahdellakin rintamalla. Ensinnäkin, että hän kohdentaisi hyvin. Valiokunta aloitteiden nimittäin on tietenkin houkutteleva kaikille, mutta se täytyy olla hyödyllinen, ettei se jää kuoleeksi kirjaimeksi. Aika turhauttavaa tietenkin poliitikoille, jos jää kuoleeksi kirjaimeksi. Eli mikä on se viesti, jonka me todella haluamme lähettää? esittää tämän mietinnön myötä? Mitkä ovat tärkevät tekijät? Pari kolme sellaista. Ja sitten myös taata, että ollaan johdonmukaisia sitten kaiken muun työn kanssa, kun esimerkiksi määritellään sosiaalinen yrittäjyys tai yritys. Ehkäpä siinä on vähän suuntaa työllemme, jotta jotain hyötyäkin saataisiin yli 200 tarkistuksesta. Muuten en ole kyllä ehtinyt kaikkia lukea. Ehkä en ole rohjennutkaan. Tämä minä halusin sanoa, herra esittelijä. Toivon, että tekin olette samoilla linjoilla tässä. Ja se on oikeastaan kaikkien etujen mukaistakin sitä paitsi, että teidän mietintönne saa hyvän vastaanoton. Muita puheenvuoropyyntöjä edelleenkään ole. Hyvä, eli esittelijä, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte kurz darauf eingehen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen lyhyesti äh, siihen, mitä kollega täällä sanoi. Äh, aivan aluksi sanoin, että tässä on kyse määritelmistä ja terminologiasta. Ja minun täytyy erityisesti tarkastella sitä, koska on erilaista käyttöä itse asiassa joka ainoassa asiakirjassa oli eri termit. Tämä on haaste. Siksi on selvää, että meidän täytyy yrittää olla tiukkoina tässä. Tärkeää on myös, että rahoituspohja sosiaaliselle yrittäjyydelle, kuten, että se määritellään kunnolla. Lisäksi mietintö on rakennettava oikein tarkistusten pohjalta. Asetamme sitten nämä yksittäiset luvut oikeaan eh, ja loogiseen järjestykseen. Kollega Gigoldille, jonka mielipiteen saimme, hänellä haluaisi vahvistaa, että nimenomaan se tosiseikka, että me pohjaamme työnne olemassa olevalle työlle niin tämä on syy siksi, miksi meidän täytyy niin intensiivisesti käsitellä tätä asiaa, koska meillä on jo olemassa olevaa työtä. Ja sitten luottojen ja rahoituksen saanti on osa tätä mietintöä. Sitten voiton tavoittelu tai voittoa tavoittelemattomuus, sen mainitsin tässä aluksi. Se on keskustelu, joka nousee tästä ja haluaisin sanoa, että olen sitä mieltä ja aion tämän mielipiteen tuoda mukaan yhteiseen keskusteluun varjoesittelijöiden kanssa, että meidän on mahdollistettava uudet innovaatiset ratkaisut. Haluaisin esimerkiksi esitellä erään äm, ratkaisun Itävallan Karitas perustelee sata prosenttisesti kaupallisen tytäryhtiön sellaisella perussäännöllä, että voitot on oltava mahdollisia kaikissa yhteyksissä ja Karitas kuitenkin harjoittaa pelkästään sosiaalista toimintaa. Eli nimenomaan sosiaaliset yrittäjät ovat iloisia siitä, jos emme kiellä tätä voittoa. Ja sitten mainittiin tämä harmaa alue. Emme sitä halua luoda. Me haluamme luoda selkeitä mahdollisuuksia. Hyvä puheenjohtaja. Teidän sananne olivat aivan kuin minun sanani tulivat suoraan sielustani. Tämän dilemman minäkin tunnen varsin hyvin ja edustaja Steinrukin työn tietoisesti otin mukaan työhön, jotta synkronisoisimme mietintöni, eivätkä ne asettuisi toisiaan vastaan. Ja lopun keskustelun aion käydä varjoesittelijöiden kanssa. Olemme oikealla tiellä. Tämä suuri määrä kompromissitarkistuksia, jotka olen saanut jo aikaiseksi yhteistyön kautta tiimissämme, ne lähetetään lähipäivinä pikaisesti varjoesittelyä ja sitten olemme hyvällä tiellä. Kiitoksia. Très bien. Alors, dans ces conditions... No niin, näin ollen. Onko sekin Ei, se Eli tarkistuksia käsitellään 10. heinäkuuta ja luulin, että viides päivä, mutta aika tiukalta päivältä olisi näyttänyt, eli myöhemmin äänestetään. Sitten kohta 16, siinä puheenvuoron saa Alejandro Ferkas mietitön luonnoksen käsittely, valiokunta aloitteinen mietintö sekin, työntekijöiden tiedottaminen, heidän kuulemisensa, rakennemuutosten ennakointi ja hallitseminen. Herra esittelijä, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kovasti kiitoksia. Puheenjohtaja, aloitetaanpa tänään pitkä taival, joka päättyy komission suositukseen, jotta saataan eurooppalaiset lailliset puit, oikeudelliset puitteet, tai sitten se voi tappion päättyä, eli kaikki jatkuu vanhan malliin. Eli nyt me puhumme jotain hyvin tärkeää, jostain hyvin tärkeästä ajatellen Euroopan nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Me puhumme kriisistä, me puhumme yritysten siirtymisestä, rakennemuutoksista, teknisestä muutoksesta ja Euroopan tulevaisuudesta. Ja siksipä me puhumme myös oikeastaan Euroopan rakentamisen peruspilaa pilareista, kuten ehtystä aikanaan. Totta kai tämä on suuri haaste, mutta mahdollisuuskin se on ja suuri sellainen, jos ajatellaan rakennemuutoksia, jotka ovat aina olleet täällä, koska ne ovat keskeinen osa teollista valokumousta, teknistä muutosta, innovointiota, innovointia. Mutta jos ajatellaan lukuja nyt tämän päivän Euroopasta, niin se on aivan loputon tragedia tänä päivänä. Jo neljä vuoden Neljä vuotta sitten alkoi teollinen kriisi ja jos ajatellaan 4000 rakennemuutosta, niin jos on nähty lehdissä ja otsikoissa, niin kuinka monta tuhatta on kärsinyt tästä. Me olemme jo 1,8 miljoonaa työpaikkaa menetetty. Me olemme 10 prosenttia menettäneet teollisuustuotannosta yksi kuudesta työntekijästä enää on tällä alalla töissä. Ei kai vai palveluiden kanssa selvissä hengittää, heng, hengissä selvitä täällä. Kyllä me tarvitsemme tavaratuotantoakin. Ja ellei me muuten saa paikkaamme maapallostuneessa maailmassa. Se on haaste, mutta myös mahdollisuus, koska ajatellaan näitä isoja lukuja. Eilen mitalina työntekijöiden kanssa puhuttiin ja voi olla, että Euroopassa on henkilö, jolla on Luxemburgissa toimisto, mutta sitten Lontoon sitissä tehdään päätöksiä. Ja voi olla, että on kyse 30 000 työpaikasta, kun kokonainen terästehdas suljetaan ilman, että mitä kerrotaan työntekijöille tai kannetaan vastuuta edes paikallisesti, valtakunnallisesti. Ikään kuin rakennemuutosongelma olisi vain ikään kuin hänen toimistaan kiinni kuin vain hänen yrityksestään kyse. Kyse on yhteiskunnasta, maista, alueista, jossa nämä tekijät tekevät töitä, ja kyse myös strategiasta Euroopan tulevaisuutta ajatellen, mitä täytyy tehdä, mitä ei pidä tehdä tulevina vuosina. Ettei pelkästään ole kyse hyvästä tahdosta tai osakkeenomistajien etunäkökohdista yrityksestä, tai ajatellaan ajatellaan 28. kesäkuuta, jota päätöksiä tehdään Opel-tehtaassa ja miten autio valmistellaan jatkossa. Ei ole kyse pelkästään osakenomistajista tai yrityksestä, vaan kyse politiikasta ja myös meistä edustajista. Kollegat, tällaista keskustelua tarvitaan. Eikä se koske pelkästään poliittista ryhmää tai yhtä maata. Se käy läpi Euroopan ja koska ei ole tällaista nähty aikaisemmin, Tätä mittakaavaa aina rakennemuutoksen on ollut, mutta ei tällaisella intensiteetillä eikä tällaisella paradigmalla, kun ajatellaan jota rahoitusteollisuutta ja mitä se edellyttää reaalitaloudelta. Aina on käytössä sellaista vuoropuhelua, mutta nyt täytyy sitäkin kunnioittaa. Koska kun ajatellaan tätä myrkkyä, joka on ylittänyt Euroopan rajat, me olemme unohtaneet, että me olemme myös sosiaalinen markkinatalous, joka haluaa kilpailukykyä, niin että halutaan korkea kilpailukyky toki, mutta kokonaan on yhteisvastuu työntekijöistä kadonnut. Meillä on rakennemuutoksista paljon kokemusta Euroopassa. On hyvin tehtyjä rakennemuutoksia, mutta myös huonosti tehtyjä. Onnistuneet rakennemuutokset hyödyntävät yritystä, valtioita, alueita ja työntekijöitä. Epäonnistuneet rakennemuutokset, tiedämme miten se tehdään. Epäonnistuneet tunnetaan myös. Ja enemmistö rakennemuutoksista on epäonnistuneita. Me olemme nähneet selvityksiä, joita eri tahot Euroopassa ovat tehneet, yliopistotkin ja professorit ovat niitä laatineet. Ja mitä rakennemuutoksista on jäänyt vajaaksi? Me tiedämme, mitkä ovat menestykselliset ja mitkä eivät ole menestyneet. Sitten täytyy kysyä, miksi enemmistö epäonnistuu. En siitä syystä, että meillä ei ole välineitä horisontaalisesti tätä tehdä ja sitovasti täydettäisiin nämä ehdot, nämä hyvät käytänteet. Kymmenen vuotta sitten komissio antoi vihreän kirjan, joka tätä käsitteli, ja kymmenen vuotta on kulunut, seminaareja, kysymyksiä, analyysejä, ja kaikki on varassa. On maita, jotka ovat tähän haasteeseen tarttuneet, ja yritykset, jotka ovat tarttuneet haasteeseen, ovat kertoneet, miten täytyy tehdä, mutta on yrityksiä, jotka eivät ole haasteeseen tarttuneet, eikä maita on maita, jotka eivät ole siihen tarttuneet. Siksi ensimmäinen osa minun mietinnöstäni on sellainen, jossa perustellaan toimintaa. Ja kun ajatellaan Euroopan historiaa, niin nyt on tullut korkea aika, että me käsittelemme eurooppalaisena ongelmana – jos se on ongelma, jos jotain metodologiaa tarvitaan, niin se on tämä. Tarvitaan lainsäädäntöä tai puitteita Euroopassa, jotka edellyttävät hyvien käytäntöjen levittämistä ja edellyttävät otetaan huomioon myös kaikki toimijat yhteiskunnassa ja eli alueissa, teollisuudessa. Ja me tiedämme, että kyllä se onnistuu ja on hyväkin niin tehdä. Mutta miksi me sitten tee, kollegat? Miksi Tämä vain jatkuu mantereellamme. Miksi satoja tuhansia työntekijöitä jäävät ilman työtä, menettävät tulevaisuuden näkymät ja, ja pelkästään puhutaan vain siitä, että markkinat hoitavat kaiken, mutta eivät ne hoida. Ne vastaavat vain osakkeenomistajien tarpeisiin. Herra Mittal ei ole mikään teollisuusihminen. Hän on rahoitusalan alan edustaja ja sellainen petoeläin, joka ei kanna huolta Euroopasta. Jos emme puolustaudu Euroopassa, niin me kyllä menetämme tulevaisuutemme. Ja me poliitikkoja puhumme paljon, mutta kerrankin täytyy tehdä jotakin. Ja nyt on tullut korkea aika tehdä jotain. Toinen osa mietinnöstä käsittelee sitä, mitä voidaan tehdä. Totta kai direktiivi, puitedirektiivi on, joka tässä yhteydessä on vähimmäismääräys, joka toteutuu vain, jos ei saada muita vastauksia, perinteisiä vastauksia, joissa sosiaaliset osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen tai on sääntelyn autiomaa, jossa pikkuhiljaa huom vain tämä doktrin omaksun, että kukin tekee mitä lystää. Siksi me tarvitsemme totta kai eurooppalaista lainsäädäntöä tähän, ja se pyrkii laajaan ja tiukkaan täytäntöönpanoon, tarkoin tarkkoina määritelminen. Me puhumme rakennemuutoksista, suuryrityksistä ja yhtymistä, koska me olemme huolestuneet teollisuudesta Euroopassa. Totta kai myös tytäryhtiöt ja muut yhtymät voidaan huomioida. Ne ovat myös rakennemuutoksessa, jos nekin ovat kärsineet ja työntekijät ovat kärsineet sadoin ja sadoin. Emme halua pk mitään uutta takaa tuoda. Emme halua vaikeuttaa yritysten elämää. Me haluamme auttaa eurooppalaisia yrityksiä tällä säädöksellä, että tekevät kaiken hyvin, koska hyvin tehty rakennemuutos on, voi toteutua, että siinä on yksimielisyys instituutin kesken yrityksen riskit ja kantokyky huomioidaan. Täytyy paremmin tehdä siis tämäkin. Me haluamme panna panna etu siellä ennakointi on erittäin tärkeää ennakoida ja toimia hyvissä ajoin rakennemuutoksessa. Joskus ei voida välttyä tietenkään, että äkkinäisesti täytyy toimia, mutta monesti hyvin tiedetään kyllä tiettyjen markkinasegmenttien kulku. Jos toimitaan ennakoiden, jos minimoidaan vaarat, negatiiviset vaikutukset, niin voi toimia siten, että yritys voi jatkaa toimintaansa ja voidaan suuri osa toiminnasta ja työpaikoista säilyttää. Minä uskon, että täytyy fiksulla ja oikeuksella tavalla hoitaa tämä. Ei rakenne muutos voi toteutua autoritäärisesti, vaan se ei saa olla epäoikeudenmukainen, vaan rakennemuutoksen täytyy olla perusteltu niin, että kaikki työntekijät, kaikki mahdollisuudet, jotka voidaan säilyttää, säilyisivät. Nimittäin se, mitä on nyt nähty General Motorsin ja monen muunkin kohdalla, että työntekijät pannaan toisia vastaan ja maat pannaan toisia vastaan. Meidän täytyy toimia fiksusti että kaikki voittavat, yritys voittaa ja kaikki osallistujat voittavat. Me haluamme kaikki sosiaaliset toimijat mukaan. Selkeästi täytyy todeta, että tämä on yhteiskunnan tason ilmiö. Se on sosiaalinen, ei pelkästään taloudellinen ilmiö. Se vaikuttaa valtavasti teollisuusalueisiin. Se vaikuttaa valtavasti myös paikallisiin yhteisöihin, satoja tuhansiin työntekijöihin. Ei se ole yhtenäisesti jakautunut Euroopassa tiettyihin paikoihin keskittynyt, tiettyihin äh, tuotantoalueisiin, joissa on valtavat vaikutukset. Teollisuus, yhteiskunta ja henkilöt mukaan lukien se vaikuttaa jopa terveyteen, turvallisuuteen, niiden kohdat, jotka joutuvat lähtemään, mutta jopa nekin kärsivät, jotka ehkä joskus jäävät yritykseen. Sen täytyy olla avoin prosessi, rakentavassa hengessä. Sen täytyy toteutua valvonnassa. Ei, ei meidän täytyy hyviä yrityksiä ruveta häiritsemään ja kiusaamaan, vaan ne, jotka toivat kuin petoeläimet vastuuttomasti. Mutta jos joku kantaa vastuun ongelmista, niin meidän täytyy negatiivisia vaikutuksia pyrkiä vähentämään ja korostaa myönteisiä vaikutuksia. Meidän täytyy myös saada tukea instituutioilta, julkiselta sektorilta, alueelliselta tasolta, mutta myös Euroopan toimijoille tarvitaan tukia Tässä käytiin globalisaatiorahasto keskustelua. Totta on hyvä ja tärkeää, että Eurooppa on mukana rakennemuutosten kohdalla auttamassa, antamassa uusia mahdollisuuksia, mutta ei pelkästään tarvitse antaa neuvoja, voimme kyllä auttaakin vaikeuksissa olevia alueita. Ah, ne, jotka ovat hävinneet, tarvitsevat apuamme, koska jotkut voittavat tässä, jotkut häviävät. Ja siksi meidän täytyy sanoa heille, että eivät ole yksin häviäjinä, vaan olemme heidän rinnallaan heidän täytyy antaa uusia mahdollisuuksia. Yritystenkin täytyy luoda uusia ulottuvuuksia teknisen muutoksenkin muuta, myötä. Ja lopuksi, kaikki tämä on tehty tietyn filosofian pohjalta, nimittäin sosiaalinen vuoropuhelu, että kuullaan työntekijöitä. Ajatellaan, mitä kokemuksia on Tanskasta, joissa on menestystarinoita. Ja siellä on samaan aikaan pystytty saamaan aikaan joustoa, mutta myös turvallisuutta on tarjottu työntekijöillä. Siellä on vastattu myös innovoinnin ja muutoksen vaatimuksiin, mutta sosiaalinen demokratia, edustuksellinen demokratia on toteutunut, osallistuminen ja vuoropuolella on toteutunut. Ei herra Mitalin tulevaisuus tarvitse olla meidän tulevaisuutemme, että hän saa penthousensa Lontooseen rakennettua. Kyllä, me, ei se voi olla työntekijöiden tulevaisuus. Se, että Opel hylkää Euroopan ja menee Aasiaan. Ei, se, ei sitä voida hyväksyä. Ja täytyy tajuta, että Euroopan unionilla on keinoja myös velvoittaa heidät toteuttamaan sitoumuksiaan, että sosiaalinen vastuu toteutuu myös yrityksissä. Ei voida ajatella pelkästään, että vain voittoa tavoitellaan yksilöjen varten, vaan kaikkien hyväksi. Ja siinä tarvitaan sosiaalista vuoropuhelua. Ei ole kyse tekniikasta. Jos tutustuu kirjallisuuteen, niin tiedätte, että kaikki menestyneet rakennemuutokset ovat tapahtuneet sosiaalisen vuoropuhelun kautta yhdessä alueellisten, paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Jos tämä on hyvä tie, miksei mennä sitä tietä sitten, kun on tällainen uhka edessä ja tämä draama käsissämme? Miksi uhrata yhden ideologian nimissä, että vain markkinat ja markkinat ja markkinat ja osakkeenomistajat päättävät tästä. Markkinat palvelevat yhteiskuntaa, ihminen on erittäin tärkeä, mukaan lukien jopa elintärkeä yrityksille. Siksi kollegat, minä uskon ja minä totean, että tästä tulee pitkä taivaalla. Minä haluan taivaltaa yhdessä. Ei niin, että vain yksi poliittinen ryhmä tätä menee eteenpäin vaan meidän täytyy antaa oikea kuva meistämme, että me kuulemme heitä. Emme ole ku- kuuntelematta tätä haastetta. Me voimme saada aikaan muutoksia, mutta se täytyy tehdä yhdessä, auttaa heitä niin, että jokainen kantaa vastuunsa, mutta myös me kannamme vastuumme. Tästä syystä täällä on paljon tarkistuksia ryhmiltä. Monet auttavat minua tässä niin, että saadaan hyvä mietintö ja toivottavasti jonain päivänä se ei ole pelkästään minun ryhmäni, vaan että se on kaikkien jaettavissa tässä valiokunnassa jo huomenna sitten parlamentissa. Kiitos. Hello, um... Ähm. No. Hierarkia ja hyvä järjestys vaativat sitä tänään puheenvuoron esiksi Rova Fantanierille. Ja sitten herra Kanssin kysyi kuitenkin, jos hän voisi puhua ensin. Ja herra Kassin on saanut luvan, ja hän voi puhua liberaalien puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät kollegat, hyvät varjoesittelijät. Alden puolesta toivotan tervetulleeksi Alejandro Serkasin oma mietinnön ja rakennemuutoksen aikana työntekijät, kuten mikä muutkin sidosryhmät, heidän täytyy saada riittävästi tietoa tästä rakennemuutoksesta ja ajoissa. Meillä on yhteinen tavoite. Haluamme tehdä rakennemuutoksesta mahdollisimman kivuttomia, jossa on mahdollisimman vähän, ähm, mahdollisimman vähän työpaikkoja menetetään. Tämä prosessi täytyy kehittää etukäteen ja toteuttaa sillä tavoin, että se on ystävällinen työntekijöille ja muille toimijoille alueelle ja ehkäistä suuria yhteiskunnallisia kustannuksia. Kuitenkin liberaaleina me katsomme tarkkaan tämän mietinnön yksityiskohtia ja varmistamme, että päivän päätteeksi siitä ei tule liian säätelevä ja taakka yrityksille, jotka jo muutenkin käyvät läpi vaikeaa ja kallista prosessia. Työntekijöiden oikeuksia voidaan suojata parhaiten, jos meillä on myös terve ja tukeva liiketoimintaympäristö. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin onnitella esittelijää, koska työllisyys on erittäin tärkeä teema – ja uskon esittelijä kun hän sanoi, että tämä on kaikille meille tärkeää ja me haluamme sopimuksen tästä. Tämä tulee olemaan kriittinen, kiinnostava keskustelu. Tämä keskustelu on myös työmarkkinoiden kehittämiselle tärkeä. Alejandro sanoi tämä selkeästi. Enkä voi asia paremmin sanoa. Tosiaan se on, että eurooppalaiset yritykset meidän on päästävä takaisin kasvun tielle. Ja niiden on konnettava jäsenmaiden lainsäädäntöäkin. Mutta totta myös on, että nykytilanne on erilainen kuin pari vuotta sitten, kun puhuimme yrityssaneerauksista. Ryhmämme haluaa keskittyä seuraaviin kohtiin. Haluamme tuottavuutta, tehokkuutta ja ennakointia. Se on tärkeää tässä. Joka päivä kriisi haittaa yrityksiä. Ja yksi tärkeimmistä piirteistä tässä on ajatella yritysten siirtymistä. Se on ollut huolestuttava ilmiö, mitä Euroopassa on näkynyt vuosien myötä. Se on yhä akuutimpi kautta rintamaan. Ja julkisella valalla pitäisi olla keinoja taistella yritysten katoamista vastaan Euroopasta. Toinen saneerauksiin liittyvä kysymys on, on uudelleen järjestelyjen määrittely. Sitäkin on erilaisia näkemyksiä. Olisi hyödyllistä, jos meillä olisi yhteinen kanta siitä. Toinen ratkaiseva tekijä on läheisyysperiaate. Meidän täytyy kunnioittaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Myönteistä olisi myös, jos meillä olisi perussäännöt, jotka sopivat niihin jäsenvaltioihin, jossa lainsäädäntöä ei vielä ole olemassa. Ja meidän on työskenneltävä sen parissa, olen samaa mieltä, mutta meidän on oltava myös erittäin varovaisia pk suhteen. Muita seikkoja, mitä mietinnössä vaaditaan – työntekijöiden tiedonsaanti. En ole varma, pitääkö sitä niin paljon painottaa, kun tiedämme, että on olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja se suojelee työntekijöitä ja takaa sen, että he saavat riittävän informaation. Muoto ja sisältö ovat yhtä tärkeitä. Meidän täytyy olla tasapainoisia, että saamme hyvään sopimukseen työvoimamarkkinoiden uudelleenjärjestelyjen kannalta. Meidän täytyy järkevästi laatia kompromisseja tässä. Tässä kaksi linjaa, ne, jotka kannattavat Euroopasta direktiiviä. Ja niin, ne, jotka kannattavat paloittaista lähestymistapaa. Ja täytyy nähdä, miltä keskustelu valiokunnassa eri ryhmissä vaikuttaa, mutta olen melko varma, että saamme hyvän sopimuksen aikaan. Koska käsillä on akuutti kriisi, monet kärsivät siitä. Ja kuten esittelijä sanoi, nyt on aika toimia. Ja on se sääli, jos me epäonnistuisimme tästä. Ja tämä ryhmäni puolesta voi sanoa, että olemme hyvin valmiita yhteistyöhön esittelijän kanssa ja valmiita sopimukseen. Ähm, Thomas Mann. Herra Thomas Mann. Paljon kiitoksia puheenjohtaja kollega Steinbrück, kyllä äh, äh, mielelläni äh, harhaudun tai kiinnost- keskittymiseni herpaantuu hänen kanssaan, mutta nyt seurasin kuitenkin. Haluamme tietenkin mietinnön, jossa ei ole ideologiaa. Sitä me emme tarvitse. Meillä on markkinoiden ideologia, meillä on periaatteita ja me emme voi ohittaa niitä, koska toisin ei mene. Meidän täytyy myös hyväksyä se, että ihmiset sanovat, että haluamme selkeää todellisuuteen perustuvaa politiikkaa, joka vie meitä eteenpäin. Vielä esimerkki, joka liittyy Opeliin. Eihän voi olla niin, että Opelin tehtaat esimerkiksi Sevillassa otetaan pannaan vastaan esimerkiksi tehtaita vastaan Rysselsheimissa tai Bochumissa minun maassani ja asetetaan sitten nämä paikat vastakkain. Mikä sitten tulos on, kun kaikki ihmiset siellä ovat rajoittaneet työpaikka ähm, takuu useimmille vuosille tarkoittaa sitten sitä, että palkat eivät noisen näinä vuosina. Tämän hinnan voi maksaa, mutta se on kipeä hinta. Ja me emme voi sanoa, että me tässä pelaamme ulkopuolisia markkinoita vastaan, vaan Euroopan unionin sisällä vai ulkopuolella. Jossain vaiheessa sitten sanotaan, että saamme ainoastaan tuoda autoja Eurooppaan. Laatu, joka meillä on eh, Espanjassa, näissä tehtaissa, Saksassa eh, ja muuallakin, niin se on tärkeä tekijä. Me olemme ehkä kalliimpia, mutta myöskin korkealaatuisimpia tuotteita teemme. Toivottavasti kuluttajat eh, huomaavat tämän. Ei voida tehdä niin, että sitten lopuksi syydetään rahaa tänne, mutta meidän on luodettava olosuhteet ja yksi näistä asioista on nimenomaan työntekijöiden kuuleminen e, ja heidän tiedottaminen. Minä tapasin erään yhtiön, yhtiöneuvostoa, ei siis Opelia, vaan eräs toinen yhtiö, ja he halusivat tuottaa muualla Euroopassa, niin he sanoivat, että on tärkeää, jos ajoissa eh, tietää siitä, mitä tapahtuu. Se on perusoikeus. Miten työntekijät voivat muuten tehdä kunnollista eh, työtä, jos eh, heidän ääntään ei kuulla. Siksi olen iloinen, että sanomme, että olemme saavuttaneet paljon sitä kautta, että tämä kuuleminen ja tiedotus tapahtuu. Jos tämä on johto tähtenämme, niin sitten kaikki menee hyvin. Voimme varmasti tarkistuksin vaikuttaa sinun mietintöösi Alejandro ja sitten tehdä siitä mietinnön, jota koko valiokunta voi tukea. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin Alejandroa. Ja minusta tuntuu, että, että en kuunnellut mietintöä, vaan että olisin suuressa ay mielostuksessa niin innostunut, että tämä esitys oli. En, olen pitkälti samaa mieltä sen suhteen, mitä sanoit, mutta muutama näkökohta kuitenkin. Alejandro sanoi, että tarvitaan pitkää valmistautumista. Projekteja täytyy pohjistaa. Koulutusta täytyy taata. Minun kannalta ongelma on, että maailma vain kiihtyy. Haasteet ovat globaalisia ja meillä ei oikein enää ole aikaa. Ja sitten kysymyksen, voidaanko päätöksiä tehdä yksipuolisesti? Voiko ihmisiä pakottaa hyväksymään vastauksia? Kyllä, yksipuolisesti voi päättää, mutta onko se vaivan väärti? Onko ero silloin asianmukaista? Takaako tämä työpaikan erotetulle? esittää kysymyksen ja niin vastaus on ei. Ei, ei tätä ketäkään kannata edetä. Täytyy laittaa parempaa tekstiä tiedonsaatio-oikeudesta, meillä täytyy olla myös lainsäädäntöä, joka mahdollistaa voimakkaiden muutosten läpielävää taloutta. Miten on nämä ratkaisut, jotka ovat hyviä kaikille – osapuolelle. Ja viranomaiset, kun palkansaajat ja muut toimijat pitää ottaa huomioon. Taitaa olla koulutusta, taitaa olla tiedonkantoja, jotka ovat joustavia. Jota helpompi käyttää, olla myös samaa mieltä sen idean kanssa, että että hyvät sosiaaliset suunnitelmat auttavat parempia ratkaisuja löytämistä. Se tarjoaa joustavuutta. Ja päinvastoin, kun muutoksen vauhti hidastuu, kun jarrutellaan, yritykset saattavat reagoida huonosti ja saattavat tehdä ratkaisuja, jotka eivät ole toivottavia. Ja yritykset eivät sitten neuvottele. Ja valitset vaihtoehtoja, jotka ovat lähes aggressiivisia tekijöiden suuntaan. Olen miettimään ja asioita ja pohdimme ryhmäni kanssa, mitä me voisimme löytää pragmaattisia ratkaisuja. Niin, että voisimme puhua yleisten periaatteiden lisäksi tulevaisuudesta, koska maailman muuttumisen vuoksi tällaisia ikäviä tapahtumia tulee tapahtumaan. Onko muuta puheenvuoropyyntöjä? Ei. No, minä haluaisin kiittää kollegaa, ystävää ja Alekon Firkkasta tästä ponnen antamisesta. Se on hyvin maltillinen. Niin totta kai siinä oli AY-tulta, mutta se on kuitenkin sopeutettu hyvin Euroopan unionin nykytodellisuuteen. Thomas Mannin ajatus jotenkin minun iski, koska voidaan pitää mielessä kuitenkin se, mikä on sosiaalinen markkinatalous. Siinä on kyllä tila tämmöiselle aloitteelle, siis yhtäältä. Ja sitten toisaalta jo no seuraavaan mittakaavassakin voidaan vielä siitä hyötyä. Niin Saksaa osoitetaan sormella usein, mutta olisi kiva matkia Saksaa siinä, missä se on hyvä. Tosiaan vuoropuhelun kohdalla on paljon lopittavaa Saksasta. Sen sijaan, että pakotteet viedään, sen sijaan, että tämä työmarkkinoiden vuoropuhelu, niin tässä olisi lisäarvoa. Ehkä tämä mielessä pitäen voimme varmasti tehdä töitä hyvän tuloksen eteen. Kun koordinaat tämän aloitteen tekivät, niin siinä osoitettiin tällaista tahtotilaa. Ja siinä vastataan myös tätä todellisuutta, joka on niin todellinen nykyisissä lehdissä. Kun ajatellaan lukuja, mitä lehdissäkin näkyy, voisin kuvitella, että Ferkasin mietinnän yhteydessä tapahtuu liikehdintä aika lailla, ainakin jotenkin toimijoiden taholla. No, enpä tiedä, ovatko täällä edustettuina. Mutta kyllä me te- tekevät kaikkeensa, että tällainen aloite menisi puihin. Lainsäätäjänä, kun ajatellaan, mitä päivän aikana on sanottu, niin olisi aika vahinko, että heitä liikaa tässä kuunneltaisiin, koska kun ajatellaan, että on olemassa inhimillistä pääomaa Euroopasta, niin se on meille kaiken tärkein valtti. Ja siksi täytyy päästä tilanteeseen, että me voimme vaalia sitä enemmän kuin mitä nyt on tehty. No, sitten täällä on tämä lähipäätösperustelu. No, nimenomaan siitä syystä, kun sitä perustelua käytetään niiden taholta, jotka tavallaan vastustavat eurooppalaisia kohteita, tuhoakseen niitä tavallaan. Jos ajatellaan lippulaivaa maata, joka on aina ollut esimerkkinä, eli Saksan talous, niin se on onnistunut säilyttämään arvon luomiseen myös teollisuustuotannossa. Ja nimenomaan mitta, eurohoitakaavassa täytyy löytää tämä henki. Ja sitten me tarvitsemme rakennetuksen varten eurooppalaista lainsäädäntöä. Muuttoin käy niin, että jotka eivät välttämättä toimi patruunoina, mutta enemmänkin keinottelijoina, niin siinä pannaan teollisuustehdas toista vasten. Ja sitten mennään investoimaan muualle Euroopan ulkopuolelle. Sosiaalisesta näkökulmasta katsoen on olemassa Euroopitokavassa vipuvoimaa. Totta kai toisiasta täytyy kunnioittaa, mutta jos sitten halvarutaan vain sen takia, niin vaarana on, että annetaan valtit sen käsin, joka haluaa vain monopolisoida ja unohdetaan se, mikä on Euroopan pääomaa. kun tarkastellaan näitä konkreettisia esityksiä, joita Alejandro Cercas on tehnyt, varsinkin työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa, niin siinä on rakennemuutosten kohdalla oma tietty ulottuvuutensa. Totta kai tästä on paljon tekstiä olemassa, mutta minä tiedän varsin hyvin, että kun viimeksi se hyväksyttiin niin ihan lopussa äänestyksen aikaan, minun poliittisessa perheessäni ja omassa valtuuskunnassani sanoin, että no ei se sovi, ei se riitä. Yksi syistä oli nimenomaan rakennemuutosasia. Ei tässä nyt tarvita kokonaan avata tätä tiedottamissa kuulemisasiaa, mutta varsinkin rakennemuutoksissa ja mitä porsaa reikiä lainsäädännössä on Euroopassa. Tässä muutama minun esitykseni. Todetin, että olen erittäin iloinen tästä keskustelusta ja esittelijä päättää sen. Ensinnäkin kollegat, aloitan ystävällisesti. Kun, kun te näette minun intohimoni, niin se ei ole mitään AY-tulta. Se, mitä tähän on kirjoittanut, niin-, niin liitot sanovat, että se on kovin heikkoa, mutta se, se on ikään kuin kirous ollut minun elämässäni. Minä teen intohimoisista asioista, joihin minä uskon. Mielestäni Eurooppa on tilanteessa, jossa poliitikkojen puoleen nyt käännytään, että saataisiin ratkaisuja. Ei sanoin, vaan teoin. Ja minä uskon, että kauteni loppuisi huonosti, ellen olisi ainakin tällä areenalla kollegojen kanssa pyrkinyt saamaan aikaan pikkusen paremman Euroopan, joka on pikkusen pelastanut arvoja ja periaatteita. Ei se ole ideologia, ideologia vaan se on käytäntöä. Puhuin tästä Opelista, mitalista ja on tuhansia asioita, joilla voimme osoittaa, että on kyse ihmisistä, kaupungeista, naisista, he ovat todella suuressa vaarassa, etteivät he tuntisi yksinäisiksi omassa maailmassaan, että otettaisiin huomioon, mitä hekin haluavat otettavaksi huomioon. Se ei ole mitään AY-tulta, se on minun kohdallani yhtä lailla jalkapallointohimaa, muutakin intohimaa, Toivottavasti se on järkevä jäseneltä poliittista intohimoa myös. Minä vain haluan älykkäitä rakennemuutoksia. Ei sen enempää vasemmistoa kuin oikeistoa, vaan järkevämpiä. Siinä kaikki voittaisivat työntekijät ja yrityksetkin. Voin käyttää vaikka koko aikaa siihen, kuinka paljon esimerkiksi Tarakothan äh, äh, tehdään kohdalla se on onnistunut ja siellä se selvisi ja säästetti tuhansia työpaikkoja. Ja, ja mitä tapahtui Ruelan kohtalla sitten Tarakosassa? Ja, ja sitten se kuitenkin sulki tehtaansa. Se riippuu alueesta, maasta, miten kannetaan yhteisvastuuta. Kun pelaavat osakkeilla kasinossa, tämä on sitä minun intohimoani. Ja myös sitä, että saamme aikaan yhteisymmärryksen. En halua, että keskustelusta tulee puoluepoliittista ideologista. Minä haluan ratkaista jotain ja Moni on työstänyt tätä tekstiä jo, ja minä myös varjojen kanssa keskustelen, kaikkien kanssa. Minun viimeinen linjani on se, että se ei voi jatkua kuten tähän mennessä, koska jo 10 prosenttia menetetty teollisuustuotannosta emme voi enää alistua tässä, että menetetään sukupolvia. Kaikki menee vain suurahoittajien käsiin, eläkerastojen käsiin tai ties kenen käsiin loppujen lopuksi, kun tehtäitä suljetaan huomioimatta ollenkaan ihmisiä, kaikkia toimijoita. Veronikalle kovasti kiitoksia. Sinä tunnet minut tämän minun tapaani puhua, mutta kyllä me rakentavassa hengessä keskustelemme ja varmasti kyllä saamme yhteisymmärryksen aikana. Minä kyllä sen puolesta teen töitä hartiavoimin ja kollega Öri toivottavasti tuot paljon esille tässä, mutta puhutaan käytännöstä. Kiitos. Bien, alors, euh, No niin. Meillä on tarkistusten takaraja. Kohtuullinen sellainen yhdeksäs heinäkuuta keskipäivällä. Näin olemme tarkistelemme 17.18. syyskuuta näitä äänestääksämme 8.9. lokakuuta ja täysistunnossa, jos mahdollista, lokakuun ykkösessä. Nyt kohta 17 esityslistalla ja annan puheenvuoron lausuntoluonnoksen tarkistelua varten rouva Licia Ronzullille. Ja vastaava valiokunta on IMKO. Tämä koskee ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin ja hallinnollisesta yhteistyössä sisämarkkinoiden tiedevaihtojärjestelmässä annetun asetuksen muuttamista. Rouva esittelijä, puheenvuoro on teidän. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämänhetkinen direktiivi ammattipätevyyden tunnustamisesta 2005-36. Siinä oli kaksi etua sekä yrityksille että työntekijöille. Se eh, edisti työntekijöiden, pätevien työntekijöiden liikkuvuutta ja myöskin eh, tukenut rajat ylittävien palvelujen kehittämistä. Joidenkin esteiden poistaminen liikkuvuudelta ja yhtenäismarkkinoilta on parantanut eh, kilpailukykyä ja luonut työpaikkoja. Kuitenkin pätevien ammattityöntekijöiden liikkuvuus on hyvin alhaista. Eurobarometrin mukaan vain 28 prosenttia EUn kansalaisista harkitsee siirtymistä ulkomaille ammattinsa harjoittamista varten liittyen myöskin ammattipätevyyden tunnustamiseen liittymiin ongelmiin. Mm, liikkuvuus pätevyyksien tunnustamista voitaisiin parentaa yhteisen lähestymistavan kautta ja tällä tavoin voitaisiin pitää korkeakoulutuksen taso, varmistaa korkeakoulutuksen taso. Monet perinteiset ammatit siirtyvät pois ja syntyy uusia koulutuksia, joissa tarvitaan yhä tarkempaa koulutusta. Ja jotta saadaan enemmän joustavuutta, täytyy työntekijöiden pätevyys tunnustaa ja vähentää hallinnollisia kustannuksia. Siksipä valiokunta ehdottaa, että, komissio ehdottaa, että uudistetaan sisämarkki, luodaan uudistetaan direktiivi niin, että tällä tavoin voidaan vastata jäsenvaltioiden tarpeisiin, joiden pätevän työvoiman määrä vähentyy jatkuvasti. Nämä elementit, joita tästä direktiivistä löytyy, on useampia. Tärkein niistä on tämä eurooppalainen ammattikortti, ja komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön tällainen ammattikortti, eräänlainen väline, jolla voidaan varmistaa helpompi erilaisten ammattipätevyyksien tunnustaminen ja vähentää hallinnollisia kustannuksia, esimerkiksi erilaisten eh, diplomien tunnustamiskustannukset. Viime vuoden eh, marraskuun 15. päivä komissio Parlamentti äänesti eh, myönteisesti päätöslauselmasta, jossa korostettiin, että tällainen vapaaehtoinen ammattikortti voisi olla hyödyllinen väline liikkuvuuden edistämiseksi tietyissä ammateissa. Komissio ehdottaa tällaisen ammattikortin käyttöönottoa vapaaehtoisena ja antaa jäsenvaltioille vapauden valita, mikä elin tuon kortin julkaisee. Minun mielipiteeni tästä eurooppalaisesta ammattikortista on se, että siitä tulisi tehdä pakollinen sen jälkeen, kun on tietenkin tehty vaikutusten arviointi, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia hyötyjä tämä ammattikortti voi tuoda. Ja tarkoitus on tietenkin myöskin arvioida kustannuksia ja määräaikoja. Myöskin, koska mielestäni ammattikortin pakollinen käyttöönotto verrattuna vapaaehtoisen käyttöönottoon Niin, vaarana on se, että jos tämä otetaan vapaaehtoisesti käyttöön, niin jäsenvaltiot eivät ehkä välttämättä ota sitä käyttöön. Tämä ammattikortti voisi vähentää niitä kustannuksia, joita työntekijöiden on kannettava esimerkiksi diplomien tunnustamisessa esimerkiksi sairaanhoitaja, jotta hänen äh, ammatillinen pätevyytensä tunnistetaan, maksaa 140 euroa Itävallassa, 200 esimerkiksi äh, Unkarissa ja 300 euroa Suomessa – Äh, jos on kyse terapeutista, niin hän mahdollisesti maksaa 600 euroa Hollannissa. Siis äh, maksut ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa tätä tunnustamismenettelyä. Minä olen ehdottanut mm, tällaista neljän viikon määräaikaa, toisin kuin komissio, joka ehdottaa ainoastaan kahta viikkoa. Minusta tämä on liian lyhyt aika Minun ehdotuksessani tästä tehdään avoimempi, koska tarkoituksena on poistaa komission ehdotuksesta eh, tämä eh, tämä eh, ehdotus, että mikäli ei reagoida kahden viikon kuluttua, niin silloin ammattikortti myönnetään. Mutta minun mielestäni tarvitaan todellinen kortin myöntäminen ei voi vain hyväksyä, että jos vastausta ei tule, niin silloin kortti on automaattisesti myönnetty. Sisämarkki, sisävaltioilla on mahdollisuus itse valita, mit, mitkä äh, ammatit ovat sellaisia, että niitä varten tarvitaan tällainen ammattikortti. Minun mielestäni, mitä tulee tähän äh, ammattikortin myöntämiseen, pitäisi olla ainakin kolme kriteeriä, niin että tämä on siis säännelty ammatti ainakin viidessä jäsenvaltiossa, äh, että kyseessä on ammatti, jossa on liikkuvuutta, esimerkiksi sairaanhoitajat. Ja mm, sitten jos on kyse ei, ei prioriteettiryhmistä, niin silloin tämä, tämä ammattikorttia ehdotetaan sekä sanelyille ammateille, arkkiteeteille ja muille lääkäreille niin poispäin, mutta myös muille ammateille, esimerkiksi matkan ohjaajat eivät ole säännelty ammatti tai tunnustettu ammatti kaikissa jäsenvaltioissa. Perustuen tuomioistuimen oikeuskäytäntökomissio ehdottaa, että tähän direktiiviin otetaan tällainen osittainen pääsy mukaan. Heidän mukeensa tämä väline takaisi paremman oikeusvarmuuden työntekijöille ja tällä tavoin e, voivat harjoittaa ammattiaan ilman, että välttämättä täytyy tehdä täydennyskoulutusta. Äh, Jäsenvaltiot voivat komission mukaan kieltäytyä tästä osittaisesta pääsystä, äh, mikäli äh, taustalla on yleinen hyöty. Komission mielestä ainoa tällainen syy voisi olla kansanterveys. Minun mielestäni se, että mainitaan ainoastaan kansanterveys, aiheuttaa sen, että tässä rajataan ainoastaan tiettyjä ammatteja, nimittäin lääkärit, sairaanhoitajat ja niin poispäin. Ja siksi ehdotukseni on se, ja myöskin tuomioistuin oli tunnustanut muita syitä. Minun ehdotukseni on se, että tehdään pidempi lista syitä, joilla voidaan kieltää tällainen osittainen pääsy. Ja tämä voisi sitten koskettaa myös muita ammatteja. Toiset ammatit voisivat olla kansanterveys, kuluttajan suoja, julkinen järjestys, elintarviketurvallisuus ja muita vastaavia. Suosituksia otan tietenkin vastaan. Vielä eräs asia tässä mietinnössä ovat vähimmäispätevyysvaatimukset. Tämän hetken lainsäädäntö määrittelee vähimmäispätevyysvaatimukset, jotka ovat tarpeen äh, tiettyä ammattia varten. Tämä on hyvin kuuma peruna ja se koskettaa erityisesti sairaanhoitajia ja kätilöitä. Komissio ehdottaa, että siirrytään 10 vuoden koulutuksesta 12 vuoteen, 12 vuotta koulutusta tällaisissa ammateissa toteutuu jo 24 jäsenvaltiossa. Tässä asiassa vastuutaan hyvin paljon. Tämä vastustu tulee erityisesti äh, Saksasta, parahin Thomas ja pieneltä osin myös Luxemburgista, koska Saksassa ja Luxemburgissa heidän koulutuksensa on 10 tai 11 vuotta, äh, eikä 12, kuten komissio ehdottaa minun henkilökohtainen mielipiteeni, koska olen toiminut pitkään sairaalassa ennen kuin ryhdyin tähän ammattiin, niin minun mielestäni pitäisi pitää kiinni tästä 12 vuodesta. Mutta myös eurooppalainen näiden ammattien ammattijärjestö tukee yhtenäisenä tätä komission ehdotusta, mukaan lukien jotkut saksalaiset ammattiyhdistykset tukevat tätä. Niin, kyllä, minä selvitin tämän asian aivan. He tukevat tätä 12 vuoden aikaa. Vielä eräs asia, joka liittyy vähimmäisammattipätevyysvaatimuksiin, on se, että seuraavina vuosina, kuukausi, viikkoina komissio aikoo tarkastella äh, ammattipätevyyksiä sairaanhoitajista, jotka ovat äh, kouluttautuneet Puolassa ja Romaniassa ennen vuotta 2004, ennen kuin nämä kaksi jäsenvaltiota liittyivät EU-hun ja koulutus äh, ennen vuotta 2004 oli paljon alhaisempi kuin kymmenen vuotta Äh, toinen asia tässä äh, lausunnossa. Jokaisella jäsenvaltiolla on äh, haluessaan, tässä voi ottaa tällaisia täydennys koulutustoimenpiteitä käyttöön. Minun ehdotukseni on kuitenkin se, että mm, pätevyyden tarkistamismekanismien on kunnioitettava avoimuus periaatteita. Ne eivät saa siis olla syrjiviä. Ja tämä ehdotus, että otettaisiin käyttöön tällainen vielä minuuttia sitten päätän puheenvuoron, eli melkein päätän puheenvuoron, niin se täytyisi perustella yksityiskohtaisesti. Ongelma on tietenkin kieli. Puhun ihan lyhyesti. Meillä on vielä toinenkin ongelma, joka liittyy notaareihin. Komissio ehdottaa, että heidät otetaan täysin mukaan tähän direktiivin soveltamisalaan. Kuitenkin suurin osa jäsenvaltiosta ei kannata tätä, ja minä vain sanon tämän sitten tällaiset palkalliset harjoittelijat. Jotka, ja sitten nämä yhden luukun keskukset, tällaiset neuvoa antavat keskukset nämä ovat nämä asiat. Puhun aivan, lop- aivan lopuksi haluan vielä sanoa, että 10. heinäkuuta kello 12 on tarkistusten jätemääräaika. Kiitoksia. Kiitoksia Liitsiä. Me puhumme ei vaikka kuuntelemme sinua vaikka tunteja mielellämme, mutta meillä on erittäin vähän aikaa. Meillä on neljä henkilöä puhujalistalla. Nyt yritetään tällainen urheilullinen suoritus, että jokainen puhuu vain kaksi minuuttia. Onnistutko puhua vain kaksi minuuttia? Hyvä, edustaja Turunen. Oi. No meillä on vielä kolme kohtaa esityslistalla. Oli mikä oli. Ihan lyhyesti sitten. Kiitos. Esittelijälle lausunnosta. Työskentelen myös tämän kanssa Iimikossa, joka on vastuuvaliokunta. Kommentoin lyhyesti joitakin esittelijän esille ottamia näkökohtia. Yksi koskee tätä ammattikorttia. Houkuttelevaa se vaikka onkin, eli että tehtäisiin se vapaaehtoiseksi. En usko, että tämä on toteutettavaa. IMKO menee toiseen suuntaan. Me ehdotamme kautta poliittisten ryhmien vapaaehtoista korttia. Sitten osittainen pääsy. Me tunnustamme, että e- Euroopan yhteisön tuomioistuimella on ennakkopäätöksessä, mutta toisaalta täytyy terveydenhuoltoalan erityispiirteet tunnustaa. Suhtaudun skeptisesti osittaiseen pääsyyn. Mutta tasapaino täytyy löytää. Aikakaudesta. Silloin näkökohta. Useampi ammatti Totesi, että kaksi viikkoa ei ole mahdollista. Ja pelkäävät, että tämä johtaisi tunnustamisen hylkäämiseen. Ehkä olet oikeassa, kun sanot neljä viikkoa. Ja siinä se tähän asti. Thank you very much indeed. Marian Harkin for two... Kiitoksia. Marian Harkin, kaksi minuuttia. Thank you. Uh, first of all, I... Kiitos. Ensinnäkin minä puhuin Natjon puolesta. Hän on varjona, mutta ei päässyt tänään. Kiitos valmistelijat työstä. Hän puolustaa kortti, vaikka hän sanoi, että sisältöön täytyy vielä palata ja onko tarvittakaan. Kortin tavoitteena pitäisi olla vähentää hallintokulua ja taakkaa. Hän ei tue kuitenkaan ajatusta, että lisätään peruskoulutus 12 vuoteen. Ehkä voidaan oppia Saksasta jotain terveydenhuoltoalalla, koska siitä kätilöillä ja sairaanhoitajilla muutenkin vastuuta. Tämä saattaisi johtaa monessa maassa pätevyyden puutteeseen. Hän tekee tarkistuksia, odottaa yhteistyötä. Pari kommenttia myös minulla itselläni. Ensinnäkin valmistelija puhui eurooppalaisesta ammattikortista. Varmasti hyvä ajatus, mutta yksi ajatus siitä, että jos puhutaan terveydenhuoltoalasta, niin mielestäni ei riitä, että pätevyydet luetellaan, että se on käytössä, koska on olemassa sellaisia tilanteita ainakin Irlannissa ja kuulemma muissakin jäsenvaltiossa, että terveydenhuoltotyöntekijät matkustavat maasta toiseen. Voi olla, että siellä heidät poistetaan ammattiluetteloista ja sitä tietoa ei ole muualla. No, yksi ajatus vain. Ja sitten toinen juttu. Nattian Saksasta olisi pitänyt oikeastaan pitää puhua, koska tämä liittyy Irlantiin. Siellä on lääkärikoulutukseen omia koulutuksia. Jos jollakin on, on pätevyys samalla erikoisalalla, niin voivat pätevöityä lääkäriksi neljän vuoden koulutuksella, kuten USAssa, Australiassa ja Kanadassakin. Jos viiden vuoden vaatimus vuoden tulee, niin siitä tulee ongelmia meillä, mutta siihen palataan vielä ja ehkä te tarkistuksiakin tästä. Kiitos. Kiitoksia. Minä olin seuraava. Ehkä minä onnistun puhumaan alle kaksi minuuttia. Äh, hyvä, Licha, aivan oikein sanoit, että meillä Saksassa on ongelma, jos sanotaan, että tätä äh, rajaa pitää nostaa 10 vuodesta 12 vuotta, niin sitten ulkopuolelle jää hyvin paljon sairaanhoitajia, kätilöitä. Meillä on äh, hyvä ammattikoulutus, mutta meillä on myös suuri aukko tässä. Tarvitsemme enemmän työntekijöitä näillä saralla. Meillä on mielestämme hyvä taso pätevyyksistä. Haluaisimme pitää tämän yllä. Toisissa maissa on tällainen kaksijakoinen ammattikoulutus, jota muissa maissa ei ole. Haluaisimme varmistaa, että hoidon taso on tulevaisuudessakin. Me ehkä voisimme tehdä kompromissin. Sanoit aivan oikein, että on kansainvälinen järjestö, että sanoisimme tässä muotoilussa, että vähintään kymmenen vuotta niin sitten meillä olisi mahdollisuus hyväksyä tämä. Ehkä tämä on tällainen tärkeä kompromissi ja muista asioista voimme varmasti sopia tarkistuksien puitteissa. Huomaan juuri, että puhuin alle minuutin. Hyvä juttu. Ja sitten Ulle Kristensen. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos tästä työstä. Tästä. Mitä se menee minuutissa? Meillä on kolme asiaa. Ensinnäkin meidän pitää olla erittäin varovaisia. Ei se ole ainoastaan terveys- ja koulutusala, vaan äh, ja on muita ammatteja, joissa tarvitaan ammatillista koulutusta. Minusta tämä ammattikortti on oikein hyvä ja meillä pakollinen. Tätä voitaisiin käyttää muillakin alueilla. Ja lopuksi meitä vähän arvioida tätä kielikysymystä. On tärkeää, että osa sitä kieltä, mitä vastaanottajamaassa on, erityisesti terveys- ja koulutusalueella. Ja viisi minuuttia. Kiitos. Äh, Ole, du hast äh, alles toll und... Niin ole, kyllä, voitit minut tässä. Hienoa. Jalkapallossakin näyttää äh, olevan sama tilanne. Olette menestyksekkäitä. Hyvä, Liitsia, sinäkin olet eh, jalkapallossa eh, innostunut. Italaisetkin pääsevät hyvin eteenpäin, espanjalaiset myös. Eh, nyt sinulla on loppupuheenvuoro. Ho ascoltato tutti e non ho nulla da dire, così possiamo andare avanti con minä olen oikeastaan sanonut kaiken sanottavan, niin voimme sitten edetä seuraaviin kohtiin esityslistalla. Kiitoksia. Huomautan, että tarkistusjätön määräaika on 10. heinäkuuta kello 12. Liitsyä jo äsken sen sanoikin. Syömestä kiitokset. Ja nyt puheenjohtajamme voi jatkaa. Alors, je remercie le vice... Kiitos varapuheenjohtaja Thomas Manilla, että että äh, pystyn äh, tässä kertomaan teille, että ajan puutteen vuoksi kohta 18 ja 19 ei voida ajan, pu- ajan puutteen vuoksi käsitellä, vaan ne käsitellään äänestysten jälkeen. Kiitämme tulkkeja ja kaikkia, jotka ovat auttaneet ja ottaneet osaa työn loppuun asti ja tavataan huomenna hyvää iltaa.